Uh, ladies and gentlemen, I think all the, um... Hyvät naiset ja herrat, ilmeisestikin kaikki varjoesittelijät ovat paikalla ja haluaisin aloittaa, koska esityslista on pitkä. Eli jos voisitte istuutua ja haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tämän aamun kokoukseemme. Muutama ilmoitusluontoinen asia. Ensinnäkin Tämäkin kokous menee nettiin tänä aamuna, kuten kaikki kokoukset, eli tervetuloa nettiyleisöllekin. Ja haluaisin aivan erityisesti toivottaa tervetulleeksi ne henkilöt, jotka olivat äh, Krakovan äh, yhtenäismarkkinafoorumissa. Se myöskin meni nettiin ja siellä valiokuntamme oli yhteisjärjestäjänä mukana ja siellä minulla oli mahdollisuus kutsua ihmisiä sitten seuraamaan meidän kokouksiamme ja sitä, miten me heijastelemme näitä kansalaisten ja kuluttajien kannalta tärkeitä asioita haluaisin myöskin sanoa, että toivon mukaan meillä on tilaisuus keskustella tästä. Vastaisuudessakin tämä yhtenäismarkkinafoorumi oli suuri menestys, osallistuminen oli aktiivista, 18 jäsentä parlamentista, moni, monta jäsentä tästä valiokunnasta, sieltä löytyy työryhmien puheenjohtajia, esittelijöitä ja niin edelleen. Tämä on sellainen asia, jolle varmaan saadaan jatkoa tulevaisuudessa ja tästä keskustellaan koordinaattorien kanssa huomenna. Haluaisin kiinnittää huomiotanne myöskin uuteen julkaisuun komissiolta ja tämä on myöskin vastaus meidän tekemäämme työnne työhön, eli 20 suurinta huolenaihetta, joita kuluttajilla on yhtenäismarkkinoilla. Tämä löytyy meidän uutiskirjeemme etusivulta ja ne, jotka eivät ole tätä nähneet, niin lukekaapa se. Ja kuten jo eilen sanoin, me keskustelemme tämänpäiväisessä kokouksessamme neljästä mm, asiasta, jotka kuuluvat näiden 20 joukkoon, eli kännykäroomin eh, väärennykset, eh, ja muut, nämä kaikki olivat tässä top 20 listalla, eli me olemme aivan oikeilla jäljellä. Tämä oli erittäin hyvä asia valiokunnan kannalta. Myöskin Krakovan julkilausuma, siinä summataan pääkohdat. Tämä yhteenveto on teidänkin luettavissa. Ja yleistäkin ottaen nämä poliittiset johtopäätökset hyväksyttiin. Pyydettiin esimerkiksi, että pyydetään valtionpäämiehiltä sitoutumaan yhtenäisä, yhteismarkkinalakiin. Tämä oli se vahva viesti, joka tästä huippukokouksesta tuli ö, ulos. Ja ö, kollegani tapaavat ö, saksalaisia myöhemmin tänä päivänä ja toivon mukaan he puhuvat tästä aiheesta. Herra Schwabkin lähtee tuohon valtuuskuntaan mukaan. Haluaisin nyt muodollisesti hyväksyä tämän esityslistan. Hyvä. Sitten 12. heinäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat. Jos on kommentteja, niin lähettäkää ne sihteeristölle huomiseen iltaan mennessä. Muutoin niitä pidetään hyväksyttyinä. Nyt sitten siirrymme tämän päivän esityslistalla eteenpäin. Minä johdan kokousta 11 asti ja sitten varapuheenjohtaja tulee jatkamaan, koska minun täytyy lähteä tapaamaan liike-elämän edustajia. Ja täten muodollisesti nyt käynnistämme tämän käsittelyn paljon odotetusta komission kertomuksesta, joka liittyy standardointiin. Kuten kaikki tiedätte, me laadimme tästä hyvin strategisesti tärkeän mietinnön. Ja nyt me olemme vastaanottamassa tätä muodollista lainsäädännöllistä ehdotusta ja tästä mietinnön tulee laatimaan Lara Komi. Tämä osoittaa sitä, kuinka tärkeä strateginen työ on, ja Charles de Mose ja Ryyle ovat olleet tässä työssä mukana. Eli meidän tiimimme jo työstää tätä asiaa. Ja kuten meillä on tapana valiokunnassa ollut, niin me lähdemme liikkeelle siitä, että pyydämme komissiota esittelemään vaikutusten arviointinsa tähän ehdotukseen liittyen. Ja olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Roa Brinkmanin komissiolta ja Roa Weisenhornin komissiosta. He vastaavat äh, tästä standardointiasiasta komissiossa. Eli pyydän heitä esittelemään asiansa hetken kuluttua, mutta ehkä Roa Komi haluaisi tässä muutaman alustavan sanan sanoa, koska tämä on hänen ehdotuksensa valiokunnalle. Clara, ole hyvä. Grazie Presidente e ringrazio la Commissione europea per la presentazione che... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissiolle jo etukäteen esityksestään koskien tätä standardia nythän pikkuhiljaa polkaisemme nämä parlamentaariset prosessit käyntiin, joiden sitten on tarkoitus johtaa työn uuteen standardointisäännöstöön Euroopan tasolla. Se on ei se vielä ei, nyt tänään vasta alat tietenkään, vaan on alkanut tämä prosessi siis jo noin vuosi sitten muutamien ihmisten aloitteista. Samat ihmiset, mutta hiukan eri roolissa ovat tätä asiaa ajaneet ja, eh, ja tietysti komissio ja he tietysti sitten tyytyväisenä eh, esittelevät nämä asiat ja tyytyväisenä panen merkille, että, että monta meidän ajatustamme on tässä eh, läpäissyt komission seulan. Tässä on nimenomaan nyt sitten omaksuttu nämä kanssa, kanssa lainsäätäjän roolit mm, molemmin puolin, mikä on hyväksi kansalaisten kannalta. Eurooppalainen äh, standardointi on olennaisen tärkeää, erityisesti näin talouskriisin aikana. Äh, äh, markkinat kaipaavat vapautta, vapautta kahleista, tällaisten esteiden kahleista. Ja tällainen eurooppalainen standardointi järjestelmä on tarpeen ja sen pitää olla sitten sillä tasolla, mitä edessämme olevat haasteetkin edellyttävät. Tämä koko paketti tässä paketissa on enää kysy, kysymys tällaista hienosäädöstä, jota tarvitaan tässä, tässä vaiheessa tätä prosessia. Ja minusta nyt sitten pitää saada asioille lopullinen muotonsa. Asia, asian osaiset sitten 23. Mar- marraskuuta tulevat osallistumaan seminaariin, joka tällä, tämän asian tiimoilta on järjestetty. Ja siinähän on sitten tarjolla kultainen mahdollisuus, hieno tilaisuus kuunnella näitä ehdotuksia ja reagoida näihin nyt kohta esitettäviin avainkohtiin, joita sitten seuraavien lähikuukausin aikana eteemme tulee kuten todettu, eh, joitakin tällaisia kiine, kiinekohtia ja vertailukohtia eh, tässä esityksessä tulee olemaan, kuten komissio painottaa, järjestelmän tulee olla vapaaehtoisuuteen eh, perustuvaa ja tällaisen vallan delegoinnin, päätösvallan delegoinnin periaatteelle järjestelmän pitää olla tietenkin yksitöinen, yksitöinen standardien olisi tuotava todellisia hyötyjä, ne pitäisi olla mitattavissa, todennettavissa. Yksi huoli toki minulla vielä on, e-, e-, eli, PK-yritysten tulevaisuus ja kohtalo ja kansalaisyhteiskunnan täytyy paitsi eroavaisuudet, myöskin yhtenäiväisyydet kyetä tästä eriyttämään ja ajatellaan yleisiä etuja, yle, kuluttajien suojaa, ympär, ympäristöä ja näin poispäin. Eli tässä pitää saada molemmat osapuolet tai molemmat vaakupit tasapainoon. Molemmilla on myöskin tietysti rooli näyteltävänä tämän asetuksen vaikutuksista on hyvä toivoa tehokasta PK-yritysten edustus tässä on erittäin olennaista, koska he ovat eurooppalaisen taloudellisen järjestelmän selkäranka. Ja, ja näin, että myös siis sinne ää, muutosesityksiin tulee heidän etuaan ajaa. Nyt sitten korvat höröllä alan esitystä. Kiitos, Ruokkomi. Annan myöhemmin teille puheenvuoron, jotta voitte puhua tästä kuulemisesta ja sen aikataulusta, koska siellä halutaan sitten tutkiskella hieman tarkemmin näitä mainitsemiani asioita. Eli jos nyt kuuntelisimme komissiota, Rouva Brinkman johtaa keskustelua. Teillä tulisi olla kopiota tästä PowerPoint-esityksestä, eli annan oikein mielelläni hänelle puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän rouva komia esittelijää tästä ensimmäistä johdannosta, parlamentin näkemyksistä koskien pakettia ja komission puolesta täysin jaamme sen, kuinka tärkeää on ottaa huomioon jo olemassa oleva järjestelmä standardoinnin alalla eikä ryhtyä mihinkään radikaaleihin uudistuksiin järjestelmässä. Parlamentin valiokuntautisen mietinnön mukaisesti. Haluaisin esitellä teille ensinnäkin vaikutusarvioinnin, joka on laadittu juuri sitä välinettä varten, joka on laadittu standardointitoimistoille. Haluaisin muistuttaa siitä, että paketti, joka komissio, jonka komissio hyväksyi ensimmäinen kesäkuuta tänä vuonna, on todellakin tulosta varsin laajasta julkisesta konsultaatioprosessista otettu kaikki sidosryhmät huomioon. Pääkohdat tätä laajaa konsultaatio ja on turvattu myös ulkoisen asiantuntevuuteen. Se löytyy nyt näistä tästä esityksestä, niin meillä oli julkinen konsultaatio, joka suoritettiin maalis-toukokuussa 2010, kun valmisteltiin vaikutusarviointia. Sitten tuli valkoinen kirja, miten uudistetaan tietotekniikka standardoida vuonna 2009 sitten Express-raportti, tästä asiantuntijapaneelin raportti vuodelta 2010, sitten teidän valiokunta-aloitteinen mietintönne, sitten erilaisia neuvoston päätelmiä aivan erityisesti Eurooppa-neuvoston päätelmät helmikuulta 2011, jossa todettiin, että standardointiprosesseja pitäisi nopeuttaa, yksinkertaistaa ja ajankohtaistaa, koska tämä on aivan olennainen väline EU-taloudessa, niin jotta standardointi sopeutetaan vieläkin paremmin nopeasti muuttuvan teknologisen ympäristöön. Perustuen kaikkeen tähän asiantuntevuuteen ja tietoon, voimme vetää sellaisen johtopäätöksen, että käyttöstandardit poliittisena välineenä on varsinainen menestystarina. Tämä on vaikuttanut sisämarkkinoiden kehittämiseen ja se on myös väline yhteen toimivuudessa. Se on valtava merkitys näissä kysymyksissä. Kuitenkin julkinen konsultaatio ja parlamentin mietintö antoi ymmärtää, että tiettyjä ongelmia täytyy kuitenkin vielä käsitellä. Vaikutusarvioinnissa olemme tunnistaneet kolme pääongelmaa, joita sitten käsitellään juridisessa välineessä. Ykkösongelma. Prosessi, jolla hyväksytään Euroopan standardeja, jota komissio on pyytänyt, ei toimi tarpeeksi nopeasti Kakkosongelmana on, että PK-yritykset ovat aliedustettuina, samoin yhteiskunnalliset sidosryhmät standardisaatio, standardeiden asettamisessa. Sitten kolmantena ongelmana on se, että foorumit ja konsortiostandardeja ei voida käyttää julkisissa hankinnoissa tietoteknologian alalla. Niinpä, kuten tavallista vaikutusarvioinnin jälkeen, kun on löydetty perusongelmat, niin sitten tutkitaan, minkälaisia vaihtoehtoja on ratkaista nämä ongelmat. Mitä tulee ykkösongelmaan, hyväksyntäprosessi ja sen hitaus, kun on kysymys mandaatin pohjaisista standardeista. Tässä on kolme vaihtoehtoa, mutta ehkä ensinnä minun pitäisi esitellä teille se, että on neljä eri vaihetta tässä standardien kehittämisprosessissa. Ensimmäinen vaihe, valmistellaan mandaattia ja, ja komitea antaa myönteisen lausunnon ja tähän menee yleensä 6-12 kuukauteen. Sitten toinen vaihe, hyvä, mandaatin hyväksyminen Euroopan standardiorganisaatiossa, sitten työn aloittaminen Tämä vaihe vaihtelee pituudeltaan kolmesta kuukaudesta noin keskimääräisen 10-13 kuukauteen tämä on tämä hyväksymisaika. Sitten kolmas vaihe, standardin kehittäminen varsinaisesti. Tähän menee suurin piirtein kaksi vuotta tai alle kaksi vuotta jossain tapauksessa. Sitten neljäs vaihe, julkistetaan viittaus harmonisoidusta standardista ja sitten voidaan esittää myös vastalauseita. Tässä on varsin suuria eroja, kuinka kauan tähän menee. Voimme tiivistää tämän kaiken kaikkiaan niin, että koko prosessiin mandaatin standardi voi helpostikin mennä kolme vuotta ja usein paljon kauemman. Joten olemme tutkineet, tutkineet kolmea vaihtoehtoa jotta aikaa menisi vähemmän tähän eurooppalaiseen standardointiprosessiin komission pyynnöstä, kun kehitän standardeja vaihtoehto 1a. Annetaan aika määrärajat standardin toteuttamiselle. Otan mandaatit ja sopimukset Tämä voisi vaikuttaa taloudellisesti varsin myönteisellä tavalla. Kaikkein nopein standardointikehitys voi vaikuttaa myönteisellä tavalla. Se on kilpailukykyväline ja yritykset voivat säästää kustannuksia. Tämä johtuu siitä, että sisämarkkinat toimivat yhteen ja on voitu yksinkertaista sääntöjenmukaisuutta. Sitten tämä voi rohkaista myös innovoinnissa ja uusien teknologian kehittämisessä. Osa tästä vaihtoehdosta liittyy siihen, että otetaan käyttöön taloudellisia kannustimia, että rohkaistaisiin eurooppalaisia standardiorganisaatioita nopeuttamaan prosessia. Ja tämä onkin aikomuksen, aikomuksenamme. Siirretään rahoitus tällaisen suoritusperusteiseen toimintaan, otetaan huomioon tavoitteet, indikaattorit ja miten yksinkertaistetaan näitä könttäsumman käyttöä. Sitten vaihtoehto 1b luotaisiin eurooppalainen standardivirasto, joka hallinnoisi standardointiprosessia. Virasto korvaisi tämänhetkiset standardointijärjestöt Euroopassa ja toimisi sihteeristönä, kun taas kansalliset tahot säilyisivät se olisi vastuussa siitä, että kehitetään eurooppalaisia standardeja läheisessä yhteistyössä kansallisten standardointijärjestöjen kanssa. On kuitenkin selvää, että tällainen virasto ei voisi toimia ilman tukea kansallisilta standardointielimiltä. Ja tämän takia konsensus, jossa asiantuntijoita vieläkin tarvittaisiin. Tämän lisäksi tämä vaihtoehto johtaisi huomattaviin lisäkustannuksiin EU-budjetissa ja loppuun lopuksi vielä tämä vaikuttaisi kielteisesti, mitä tulee siis kustannuksiin. Vaikkakin myönteisesti tämä vaikuttaisi sikäli, että standardointiprosessin laatu paranesi. Tämä ei kuitenkaan ole vielä aivan selvää. On myös kyseenalaista, koska tuotteet ovat pääosassa standardoinnissa, pitäisikö tällaista rahoittaa julkisesta EU-virastosta, kun taas tämänhetkinen rakenne tuntuu reagoivan, vastaavan EUn tarpeisiin. Sitten tutkitaan tätä vaihtoehtoa 1C. Siinä otetaan käyttöön avoin yksinkertaistettu menettelykehys, jotta harmonisoidaan standardeja Euroopassa ja muita standardeja, joita komissio on pyytänyt. Sitten on säännöllisiä ohjelmakausia, vuosittaisia sellaisia, ja tämä myönteisesti vaikuttaa varsin yleisellä tasolla. Näin Euroopan stadontielin voisi ennakoida tulevia pyyntöjä ja näin voitaisiin lyhentää tätä hyväksymisajanjaksoa. Tämä vaihtoehto vaikuttaisi kaiken kaikkiaan myönteisellä tavalla ilman minkäänlaisia kielteisiä seurauksia. Päähaittana on se, että tämä soveltuisi vain harmonisoituihin standardeihin – ja sellaisiin standardeihin, joita komission pyynnöstä kehitellään, joten se ei mitenkään vaikuttaisi eikä nopeuttaisi muuta eurooppalaista standardointi, standardointityötä. Siis va- paras vaihtoehto meidän analysoin mukaisesti olisi yksi A ja yksi C yhdessä. Sitten me tutkimme tätä toista ongelmaa, PK-yritysten aliedustus tutkineet PK-yrityksiä ja näitä yhteiskunnallisia sidosryhmiä. Vaihtoehto 2a. Tässäkin on siis kolme vaihtoehtoa. Ensin 2a. Tässä pyritään helpottamaan PK-yritysten edustuksellisuutta eurooppalaisessa standardointielimissä. Olemme sitä mieltä, että se, että osallistuu standardiprosessiin, vaatii vahvaa teknistä ymmärrystä ehdotuksesta, ehdotetusta standardista ja kontekstin ymmärtämistä selvästikin jatkuva aktiivinen osallistuminen teknisissä kokouksissa vaatii erittäin huomattavaa sitoumuksen tasoa. Tähän tarvitaan paljon aikaa PK-yrityksiltä ja muilta yhteiskunnallisilta tahoilta. Ja vaikkakin suora osallistuminen selvästi on kaikkein tehokkain tapa yksittäisille PK-yrityksille suoraan voida vaikuttaa tiettyyn standardiin, niin pelkkä määrä teknisiä komiteoita ja työryhmiä estää tällaisen suoran edustuksen pitkälti, tai edustamisen pitkälti. Edelleen yleisemmällä tasolla yksittäinen PK-yritysten osallistuminen johtaisi tehottomaan tiedon jakamiseen PK-yrityksille, jotka eivät ole osallistumassa standardointiprosessiin. Ja vielä lopuksi tässä vaihtoehdossa tulisi valtavasti näitä osallistujia prosessiin standardoinnissa, joten olisi, ehkä, olisi todennäköistä, että tämä vaikuttaisikin kielteisesti standardien asettamisprosessin vauhtiin. Joten selvästi meistä paras vaihtoehto. Niin sitten mennään vaihtoehtoon 2b. Siinä myönnetään äänioikeuksia järjestöille, jotka edustavat yhteiskunnallisia sidosryhmiä ja pk-yrityksiä eurooppalaisessa standardointijärjestössä. Tämän vaihtoehdon toteuttamismahdollisuus mahdollisuus on epävarmaa, koska äänioikeuksien myöntäminen muille järjestöille kuin kansallisille standardointielimillä, niistähän pitäisi neuvotella ja sopia Euroopan standardijärjestön jäsenten kanssa, joten ei kovin käyttökelpoinen vaihtoehto vielä tässä vaiheessa. Sitten vaihtoehto 2c. Siinä vahvistettaisiin edustettujen järjestöjen ja tahojen asemaa Euroopan standardointijärjestössä ja myöntämällä sellainen mahdollisuus, että voitaisiin saada tällaisia avustuksia, öö, toiminta-avustuksia. Tämä vaihtoehto sisältää mahdollisuuden antaa jatkuvaa tukea komissiosta järjestöille, jotka edustavat pk-yrityksiä ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä. Ne voisivat vahvistaa omaa rooliaan ja asemaansa standardointiprosessissa. Selvästikin, jotta ongelma kaksi voitaisiin ratkaista, niin valitsisimme tämän vaihtoehdon kaksi, se on meistä paras. Sitten kolmanteen ongelmaan. Foorumit ja konsortiostandardit. Tällä hetkellä tätä ei voida käyttää julkisissa hankinnoissa. Me tutkimme tässäkin yhteydessä kolmea vaihtoehtoa. Kolme a Siinä elvytetään neuvoston päätöstömekanismia 8795 EC, EU, sit Tämä koskee julkisia hankintoja, poliittista dialogia. Meistä tästä puuttuu oikeudellista varmuutta, eikä se saanutkaan tukea konsultaation aikana. Sitten vaihtoehto 3b. Siinä mahdollistaan viittaukset julkisessa hankinnassa. Meistä tästä paras, vaihto, paras ja tässä on, että on tällainen mahdollisuus viitteistä, jotka on valittu foorumeista ja konsultioista. Ja tässä on vahva oikeudellinen perusta. Näin voitaisiin estää tällaista markkinoiden sirpalloitumistendenssiä ja se voisi vaikuttaa myönteisesti sisämarkkinoihin. Mitä tulee sitten riskeihin? Se, että käytetään esteitä foorumeille, että näin voidaan parantaa kilpailukykyä Euroopan tietoteknologiateollisuudessa. Sitten vaihtoehto on 3C. Siinä myönnettäisiin valikoiduille yksityisille foorumeille, konsortioille näitä sanotaan vaihtoehtoja, että tätä pitäisi huolella tarkastella, ottaa huomioon menettelytapat, takeet, mitä tulee foorumeihin ja konsortioihin. Ja johtopäätöksenä vielä tätä vaihtoehtoa ei tuettu konsultaatiossa. Joten ongelman kolme kohdalla parhaina, parhaina vaihtoehtona pidämme 3 b Sitten muihin kohtiin, joita olemme tutkineet vaikutusarvioinnissa. Yksinkertaistetaan potentiaalia. Tällä hetkellä on kolme juridista välinettä ja me uskomme, että olisi parempi yksinkertaista juridisia puitteita ja näin tämä olisi tehokkaampaa ja tämän takia teemme esitämme ehdotuksen yksi, yk, yhdestä ainoasta oikeasta kehyksestä, joka korvaa aikaisemmat kolme. Tässä kuvassa te, kalvossa on, valvolla muutamia kysymyksiä esillä. Ennen kaikkea haluaisin puhua tästä viimeistä kohdasta eurooppalaisesta standardit palvelusektorilla. Te ehkä tiedätte, että direktiivi vuodelta 1994 ilmoituksista koskee vain tuotestandardeja ja konsultoivat komiteat, jotka edustavat jäsenvaltioita, sanoivat, että näin, että näin ei komissio virallisesti pyytää Euroopasta standardointijärjestöä laatimaan palvelustandardeja. Meistä kannattaisi yksinkertaista menettelytapoja ja sovittaa niitä yhteen koskien kaikkia mandaatti, jota myönnetään ESOlle riippumatta aihepiiristä ja ottamalla mukaan mahdollisuus pyytää, että standardointijärjestö laatisi myös palveluista, palveluista tehtyjä standardeja julkisiin teksteihinsä. Ja julkinen konsultaatio osoitti, että tämä mahdollisuus sai paljon tukea Vaikutusarvioinnissa on mukana myös liitteessä viisi joukko hylättyjä vaihtoehtoja. Ypärän nyt yli ajan puutteessa, mutta löydätte nämä hylätyt vaihtoehdot luettelosta liitteessä viisi. Niitä on siellä selitetty. Sitten perustuen tähän vaikutusarviointiin komissio teki ehdotuksensa asetuksesta, joka korvaisi pää komission päätökset ja osan 834 direktiivistä. Osa siitä liittyy standardointiin. Se osa, joka liittyy teknisiin kansallisiin sääntöihin pysyy muuttumattomana, joten siihen tämä ehdotus ei mitenkään liity. Sitten olemme ehdottaneet myös sitä, että muutettaisiin useita alakohtaisia direktiivejä, mitä tulee harmonisoituihin standardeihin. Ja tässä ei siis ole vastustettu näitä harmonisoituja standardeja. Sitten seuraava kohta. Siinä on pääkohdat uudesta asetuksesta, jota nyt on ehdotettu. Me laajentaisimme määritelmät sovellusalan palveluihin. Tämä on päämuutos. Edelleen tekisimme selväksi sen, että komissio voisi antaa mandaatin Euroopan standardointijärjestölle, että se laatisi standardeja ja tukisi näin eurooppalaista lainsäädäntöä ja toimintaa. Sitten on kaksi artiklaa yhteistyöstä kansallisten standardointielinten kanssa ja työohjelmista. Tämä on muutos suhteessa aikais, tässä ei ole siis mitään muutosta paikassa verrattuna. Sitten artiklassa 5 mainitsisimme sen, kuinka tärkeää on lisätä sidosryhmien osallistumista. Ja mainitsisimme myös, mitä nämä sidosjärjestöt ovat, minkälaisia kriteereihin liittyy, ja tässä se, tätä selitetään liitteessä kolme asetuksessa. asetus säätää aktiivisesta yhteistyöstä komission ja ESON välillä ja mahdollistaa näkyvämmän prioriteettien asettamisen ja sen, miten hyväksytään työohjelma, jonka komissio hyväksyy. Tähän liittyy erityinen lista tulevista toimivaltuutuksista tässä kohtaa jo nyt teemme työstämme ensimmäistä versiota vuostaista ohjelmasta. Sen pitäisi tulla valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Silloin voimme antaa parlamentille ja neuvostolle tiedonannon vuosittaista työohjelmasta. koskien tärkeitä standardeja, joille mandaatti on myönnetty, joita sitten tullaan toteuttamaan käytännössä seuraavana vuonna. Sitten artikla 7, se koskee menettelytapaa, jolla pyydetään ESOa laatimaan standardeja Meillä on tästä tehty ehdotus siitä, miten voitaisiin lyhentää hallinnollista menettelyä artiklassa 7, sitten artikla 8, mitä kiel... Minkä se vastalausta on esitetty standardoin, harmonisoiduista standardeista. Sitten tärkeä kohta uusi kohta tässä asetuksessa on mahdollisuus tunnistaa teknologisia standardeja julkisessa hankinnossa liittyy artikloihin 9 ja 10. Tässä haluamme kuulla ehdotuksia jäsenvaltiolta ja muilta sidosryhmiltä. Järjestetään tällainen on foorumi, joka on komission päätöksellä perustetaan. Sitä ollaan nyt valmistel- ollaan valmistelemassa tällä hetkellä. Tämä on erittäin laaja foorumi. Te näette tästä, mitä tahoja siellä olisi jäseninä. Sidosryhmäfoorumi todennäköisesti alkaisi työnsä jo ensi vuonna, joten sillä tulee olemaan tärkeä neuvoantava rooli komissiolle koskien tietotekniikkaa, standardeita. Sitten liittyy liitteessä kaksi annetaan laatukriteerejä, joita käytetään siinä, kun tunnistetaan näitä tietoteknologiaan liittyviä standardeja. Ja tässä listassa on mukana perusperiaatteet ja on tärkeitä elementtejä liittyen aivan erityisesti suhteisiin standardoinnin ja teollisen tekijänoikeuksien välillä. Tämä on todellakin tärkeä kysymys. Sitten seuraava kohta, rahoitus. Artikla 11, 13, kohta 2 on yleinen pohja sille, minkälaisia toimia voidaan rahoittaa, mitä annetaan toiminta-avustuksia ja miten käytetään sitten könttäsummia hyväksi standardoinnissa tässä on myös mahdollisuus rahoittaa sitä, miten eurooppalaiset järjestöt osallistuvat, jotka edustavat PK-yrityksiä esimerkiksi tai muita yhteiskunnallisia tahoja. Jatkuvaa rahoitusavustusta voidaan myöntää niiden toiminnalle. Nämä kaikki mainitaan näissä mainituissa artikloissa. Asetuksessa on mukana komitologisia sääntöjä delegoiduista säädöksistä, kyseessä artiklat 16 ja 17. Sitten puhutaan uuden komitean roolista, virallista roolista. Se käsittelee It provide input and advice on standardization issues, for instance, the, the work. Vastustuskysymyksiä. Sitten tähän Loppuun vielä puheenjohtaja sen verran, että olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että parlamentti on antanut varsin näkyvän aseman ehdotuksellemme. Toivomme kovasti, että voimme neuvoston ja parlamentin kesken saada aikaan sopimuksen tulevina kuukausina. Ja meistä olisi ihanteellista, jos tämä tulisi voimaan ensimmäinen tammikuuta 2013. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että kyseinen ehdotus ei ole asioita, mitä pitäisi nähdä vain Eurooppa 2020 tekän yhteydessä, mutta se on yksi näistä viputekijöistä toimenpidepaketissa, jossa se on mukana. Se kuuluu 12 prioriteettikysymykseen paketissa, josta pitää keskustella ja jossa sitten tehdään päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Me haluamme antaa kaiken mahdollisen apumme teidän valiokunnallenne ja toivomme kovasti, että voimme rakentavalla tavalla tehdä työtä kohti myönteistä lopputulosta. Kiitos. Um, Suurkiitokset Rouva Brinkman ja kiitokset myöskin siitä, että kerroitte esityksessänne, mistä vaikutusten arvioinnissa tulisi olla kysymys ja te kerrotte sen tämän aiheen kohdalla ja myöskin analysoitte olemassa olevan ehdotuksen heikkoudet ja vahvuudet. Me emme olleet suunnitelleet mitään suuremman luokan keskustelua tästä, koska me halusimme vain käynnistää tämän prosessin, mutta meillä nyt on aikaa joillekin kommenteille, aivan erityisesti sellaisille, jotka keskittyvät siihen työhön, jota komissio on tehnyt. jos tästä nyt on jotakin jätetty pois yleisesti ottaen yksityiskohtiin, voimme mennä sitten myöhemmin. Haluaisin kuitenkin toivottaa tervetulleeksi kaksi Roa Weilerin vierailijaryhmää. Hänellä on tänään tärkeä päivä, kuten ehkä tiedätte. Meillä on ensinnäkin Neuhofista Works Council ja sitten Kasselista turkkilaisia yrittäjiä. Ja varmaan teitä tämä asia kiinnostaa, koska standardit tulevat vaikuttavaan teidän yrityksiinne moneltakin eri suunnalta. Eli nyt haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille, jos tämä Roa Komille sopii. Ensin Roa Chaldemossa, Herra Manders ei ole paikalla, Kreutzmann on, Ryyle on paikalla – Eli kommentteja ja kysymyksiä varjoesittelijöiltä ja sen jälkeen annan sitten Rova Komille viimeisen sanan ensin Chaldemossa. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tanskaa. Eh, eh, Kiitos. Haluaisin kiittää komissiota erinomaisesta ehdotuksesta. Komissio on tehnyt huomioon moniakin ehdotuksia meidän valiokunnaltamme, ja tämä on erinomaista. Rouva Komi, hänelle haluaisin sanoa, että meidän täytyy tarkastella tätä vielä yksityiskohtaisemmin, jotta tähän ehkä voitaisiin tähän komission ehdotukseen tehdä joitakin parannuksia. Voisi sanoa muutaman sanan prioriteeteista. Meidän tehtävänämme on varmistaa se, että standardointimenettelyt ja se tapa, jolla ne hoidetaan, niissä otetaan huomioon julkinen etu. Ja tästä syystä meidän täytyisi tarkastella lähemmin sitä, miten tämä teksti muotoillaan. Tässä ehdotuksessa sanotaan, että tulisi pitää huolta asianmukaisista sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan edustuksesta. Mutta mitä tällä tarkoitetaan? Tätä täytyy varmaankin tarkastella hieman lähemmin. Voisimme tehdä myöskin aivan konkreettisia ehdotuksia, ei ainoastaan kuluttajajärjestöjen järjestöjä silmällä pitäen, vaan myöskin esimerkiksi työntekijäjärjestöt voitaisiin ottaa mukaan. Ja sitten mitä tulee nopeuteen, Hyvin usein olemme keskustelleet siitä, että standardointimenettely on hieman hidas. Komissio on ottanut tämän ehdotuksessaan huomioon, mutta voimme tästä huolimatta kannustaa nopeuteen muillakin tavoilla, ei ainoastaan talouden näkökulmasta. Ehkä meidän tulisi mahdollistaa esimerkiksi se, että tarjoaisimme tulkkausapua, koska tämä on usein kynnyskysymys. Ei ainoastaan tarkasteltaisi taloudellista puolta. Toiseksi on tärkeää, että valvonta on kunnollista eurooppalaisella tasolla. Eli odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Varmaankin saamme aikaan erinomaista lainsäädäntöä. Uh, thank you very much. Suurkiitokset. Sitten Kreutzmann. Kiitoksia Eh, standardit, merkitys sisämarkkinoilla, jota ei voi kyllin korostaa. Yhteiset eh, standardit eh, edesauttavat tavareen, tavaroiden vapaita liikkumista. Ne ovat myöskin maailmanlaajuisesti tärkeitä. Ja se on tarpeet, tarpeellisia sekä teollisuudelle että kuluttajien kannalta. Mutta jos tässä tätä säännöstöä työstäessä tulee miettiä, että, että tilanne on muuttunut, markkinat ovat muuttuneet, että enemmän tekno, huomattavasti enemmän teknologiaa ja innovaatioita tänä, tänä päivänä. Ja kun sitten ajatellaan seuraavaa tuote su, suku, sukupolvea, niin se muutos on vain nopeutumaan päin jatkossa. Se, me olemme tietysti tietyllä tavalla epäluulla suhtautumaan tähän kokoon hankkeeseen. Tietenkin palvelujen kannalta tämä on järkevää ja kaiken tavoin toivottavaa, mutta kuitenkin mitä sitten tulee tähän tuotteiden normittamiseen, sitä ei välttämättä sovi sellaisenaan sitten esimerkiksi käytettäväksi palvelusektorilla tai palvelujen puolella jos ajatellaan PK-yrityksien kannalta, on olennaista, että, että myöskin komissio on päättänyt painottaa tätä sektoria. Tässä saattaa kuitenkin käydä niin, että pienyrittäjä jää huonompaan osaan tässä säädöspaketissa Tämä, mitä tulee sitten dele, äh, delegoitisperiaatteeseen näin kansallisessa puitteissa, tätä, meillä on jo olemassa hyvä järjestelmä täällä, täältä ESON tasolta äh, kansallisten järjestöjen suuntaan. Me olemme äh, varmistettava osallistumisoikeus myöskin sitten yritysmaailmalle, jos päätavoitteen täytyy olla saada parempaa tietoa ja parempi paikallisten tahojen osallistuminen, mutta se on jäsenmaiden asia aika pitkälle. Minusta kompromissiehdotus menee oikeaan suuntaan, jos komin ensimmäisen mietintöluonnosversio on tässä ihan oikealla jäljellä. Thank you, Mrs. Kiitos. Sitten Ryyle. No, Kiitoksia. Edeltäen totesin, että herra Kreuzmann eh, Kosenitsin mietinnöstä on menty pidemmälle. Siinä tarvittiin kaikki asianosaajat, peräkuulutti kaikkien asianosaisten osallistumista, eikä yksin PK-sektorin. Meillähän oli seminaarikin aiheesta myöskin kaikkien toive, myöskin PK-sektorin ja muidenkin asianoisten toive oli sama, mitä tässä on vielä kiistanalaista. Vielä se on tämä ääni, äänioikeus tällä foorumilla. Me emme tänään nyt mennä sen syvemmälle yksityiskohtiin, mutta haluaisin silti kysyä, miksi B-versiossa yhdeltä, yhdeltä todetaan, että että tätä ei voida kustannuksista kustannuksistaan kattaa, vaan että, että että sen tulisi vielä ohjata lisää varoja. Tämä, tämä, tätä täytyy vielä keskustella. Tässä on nyt kysymys edustuksista, eh, sanoi Rylle Kreutzmannille. Eh, ja meidän, eh, siellä, mitä sitä kuulemiseen tulee, pitäisi olla, jos otetaan kaikki asianosaiset ja toimijat mukaan, ekos esimerkiksi, ei ole vielä ole kutsuttu, ei myöskään ammattijärjestöjen edustajia, minun mielestäni tältä osin olisi kyllä hyvä myöskin työmarkkinaosapuolet kutsua, jotta tämä edustavuus saadaan kattavaksi. Komissiolla on oikeanlainen kysymyksen asettelu näissä seikoissa. E, mitä tuo esimerkiksi vaikkapa leluihin, siinä me ei välttämättä ole päte- pätevyyttä, jos ajatellaan vaikka näiden elin- elinkaarta. Meillä ei ole riittävää asiantuntemusta siltä osin. Ja sitten yksi seikka, joka on jäänyt vielä puuttumaan. Muut äh, kysy- kysymykset ovat selkeitä. Tässä yksinkertaisemmin äh, äh, avoimuus kuitenkin on vielä yksi asia, joka sieltä puuttuu. Tämä on aika, aika pimeässä vielä monelta osin tämä valmistelu ja haluamme, että myöskin parlamenttia asiasta tiedotetaan asiallisesti. E, mu, muussa, muilta osin tämä kysymyksen asettelu ja konstellaatio on oikea. E, e, ehkä ICT-standardit ovat enemmänkin kysymyksenlaisia. Siinä muutakin, muitakin kuin pelkästään tarjouskilpailuja ajatellen. Muutkin ulottuvuudet Euroopan laajuisesti tulisi ottaa huomioon haluaisin, että, että keskustelisimme vielä siitä, miten voisimme sitten estää prosessin hidastumisen, jos, jos tästä tehdään ihan liian, äh, liian kankeaksi ja kattavaksi. Esimerkiksi jos ajatellaan konsortioita, siitä saattaa tulla liian työläs. Sitten vielä palvelujen standardointi. Siinäkin on vielä keskustelun tilaa edellisellä eh, kierroksella, jolla meillä töystimme oma aloitemietintöämme. Siinä vaiheessa minulle, minusta oli ihan selvää, että myöskin eh, eh, palveluille, ta, palveluille pitää olla selvä tarve myöskin markkinoilla ennen kuin lähdetään sitten tällaisia standardeja suotta laatimaan mahdollisesti siinä tapauksessa. Good. Well, I think your suggestion about... Teidän ehdotuksenne siitä, että jotkut kysymykset ja vastaukset otettaisiin kuulemiseen mukaan, on hyvä, koska tämä olisi hyvä pohja keskus, keskittyä näihin aiheisiin, ja komi on näihin jo viitannut aivan erityisesti, ja ICT ja muut standardit, eli nämä avainasiat on jo tässä kartoitettu. Sitten Edward Kosysnik ja haluaisin toivottaa myöskin herra de Jongin tässä tervetulleeksi. Hän myöskin saa varjoesittelijänä puheenvuoron. Předsedo, eh, Já možná se eh, vrátím na, tu, na ten začátek tedy. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata keskustelun alkuun pari vuotta sitten tässä valiokunnassa. Kiitokset teille ja kiitokset muille koordinaattoreille. Heidän ansioistaan tämä keskustelu standardoinnista käynnistettiin. Se, mitä me kuulimme tuolloin, oli varoitus siitä, että standardoinnista ei tulisi tulla sellainen väline, jolla lainsäädäntöä siirretään ylhäältä alaspäin. Me emme haluaisi mahdollistaa sitä, että syntyisi jonkinlainen eurooppalainen standardointivirasto – me halusimme, että standardoinnista tulisi kilpailua edistävä väline. Me voimme olla jokseenkin tyytyväisiä nyt, koska mietinnössä todetaan, että standardoinnin tulisi jatkossakin olla yksityinen asia eurooppalaisella tasolla ja myöskin kansalliset ulottuvuudet tulisi säilyttää. Euroopan parlamentissa meillä on ryhmäjäseniä, joista on tullut standardoinnin asiantuntijoita. Haluaisin kiittää komissiota heidän vaikutusten arvioinnistaan. Tämä tulee mahdollistamaan sen, että me voimme laajentaa tätä keskustelua. Haluaisin kommentoida tätä nopeuskysymystä. Sen ehkä jo olen maininnutkin omassa mietinnössäni sen alku sivuilla, mutta olen muuttanut sitä, koska teknisissä standardeissa on kysymys konsensuksesta ja konsensukseen pääsemiseen vaaditaan aikaa. Eli mitä tähän nopeuskysymykseen tulee, niin minun mielestäni nopeus ei välttämättä ole standardoinnissa hyvä asia. uskon, että me tulemme löytämään kuulemisessa lisää vastauksia kysymyksiin ja uskon, että esimerkiksi mitä tulee äänioikeuksiin ja muihin kysymyksiin, niin keskustelusta varmaan tulee laajaa. Good. Well, thank you all very much. Suurkiitokset kaikille. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron lopuksi Laara Komille loppupuheenvuoroa varten ja sitten asetetaan myöskin aikataulu asian käsittelylle. Ja minä myöskin haluaisin kiittää komissiota suuresti siitä, että se on käynnistänyt tämän prosessin. Ja tiedän, että komissio jatkossakin tulee olemaan sitoutunut tähän. Vaikutusarviointi on hyvin vaikuttava, tässä sen näette me emme usein näitä tutki kovinkaan tarkkaan, mutta tästä löytyy paljon yksityiskohtia ja sieltä löytyy vastauksia moniin kysymyksiin, niillä pureutua ja sitten luotamme esittelijän ja varjoesittelijöiden viisauteen. Lara Komi. Mm, Kiitos kovasti, herra puheenjohtaja. Lämpimästi kiitoksia komissiolle mm, sen tekemästä työstä. Se on aika mutkikas, mutkikasta ja monisäikeistä. Meidän täytyy vähän vetää, ottaa askel taaksepäin, että näemme metsän puilta – kollegat painottivat eh, PK-sektorin parempaa edustusta ja muidenkin asianosaston. Se on, eh, tätä on, tätä, tämä on sektori tai sarka, jossa vielä on parantamisen varaa komission esityksessä. Näiden, nämä vaatimukset on, on hyvin perusteltu. Pienten ja keskisuurten yritysten auttaminen on aivan olennaista. Mehän puhumme tässä yksityisesti, yksityisvetoisesta järjestelmästä, vapaaehtoisesta ja jäsenmaakohtaisesta tai perustaisesta. Me, meidän ää, täytyy silloin laajentaa asianosaisten piiriä myöskin. Mitä sitten tulee äänest, äänioikeuteen, parlamentin kanssa käyttäneen useita ää, neuvonpitokierroksia, siinä yhteydessä on varmistettava, että molemmat osapuolet saavat äänensä ajatuksensa kuuluviin. Useinhan on tehtävä ero eri sektoreiden välillä, alojen seli välillä. Tässä tapauksessa tavoitteet ja palvelut joissakin äh, yhteydessä, joissakin, joiltakin osin laadukkuus vaatii pidemmän ajan varmistuakseen. Äh, äh, standardien hyväksymisajat ovat aika pitkälle ja sanelmia. Jos tietokoneille tarvitaan standardia, siihen se käsittely menee kolme vuotta, se on jo sitten museotavaraa tullessaan. Tämä on koko standardointiprosessin ydin. Komissio ja toimielimet voivat ja niiden tuleekin yksinkertaistaa prosessia, poistaa vähän tätä keventää tätä byrokratiaa, Muistan kuitenkin, että laadun, laadun ylläpitäminen on tärkeää. Tästä seminaarista vielä sananen. Tämä on suoraan Ryylellä. Olen miettinyt huolellisesti, keitä sinne tulisi kutsua, jotta jokainen asianomainen saisi äänensä kuuluville. Anek, äh, äh, tämä äh, ei varmaan kata, siis tämä järjestö ei varmaan kata kaikkia 360 asteen säteellä, mutta on kumminkin varsin edustava elin. Tämä ei merkitse sitä, että me jättäisimme muut järjestöt pimentoon, mutta tämä on kuitenkin kuluttajasuojan kannalta kattavin kattojärjestö, ainakin on erittäin edustava, mutta täytyy tietenkin muistaa muutkin. Mitä sitten aikataulun tulee Haluaisin, että 23. päivä siis marraskuuta oli se seminaari. Se ei ole enää iltapäivällä, vaan on aamulla. Ja sitten tämän mietinnön esittely on 22. päivä marraskuuta ja 24. ja 25. tammikuuta mietintöluonnos sitten helmikuussa muutosetykset ja ja äänestys 20. päivä maaliskuuta sitten valiokunnassamme niin, että se sitten ehtisi 12, 12, 2012 toukokuun täysistuntoon hyväksyttäväksi. Hyväksy, hyväksyttäväksi. Ei mikään ylikirja vähän löysää, siihen on rakennettu sisään niin, että ihmisillä jäisi aikaa, aikaa, aikaa pohdiskeluun ja mietiskelyyn. Tämä ei ole Tämä on tällainen, äh, tällainen lisäpanos tähän direktiiviin. Meidän täytyy pohjustaa sitä huole- huolellisesti. Kiitos esittelijälle äh, tai komission edustajille ja varjoesittelijöille. Tästä jatkamme. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Laura. Suurkiitokset, Lara komille, esittelijälle ja myöskin varjoesittelijälle. Tämä on siis aikataulu tällä haavaa, mutta haluaisin kertoa teille, että parlamentin puhemies on ottanut meille, meihin yhteyttä prioriteettiprojektien suhteen, niihin, jotka liittyvät sisämarkkinalakiin. Eli jos voimme toteuttaa tämän aikataulun, niin tietenkin me tulemme tarkastelemaan tätä uutta ehdotusta ja olen valmis ehdottamaan tämän pilottiprojektiksi, mutta päätökset tehdään parlamentin korkeammassa hallinnossa. Eli kiitokset tästä. Tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka työskentelevät standardointielimissä kautta Euroopan ja he ehkä kuuntelevat meitä tuolla netissä ja he ovat äh, seuranneet keskustelua äh, herra Kosusnikin mietinnöstä, eli te, jotka siellä linjoilla olette, niin toivon mukaan olette nauttineet keskustelusta. Asiakirjat ovat saatavilla nettisivustollamme ja sieltä löytyy standardointisivusto ja sieltä löytyvät kaikki avainasiakirjat. Ja tietenkin voitte tilata myöskin uutiskirjeemme, joka pitää teidät ajantasalla siitä, miten tämä tärkeä asia etenee. Hyvä, eli kiitokset tästä. Sitten siirrymme toiseen tärkeään lainsäädännölliseen asiaan. Asetusehdotus komissiolta liittyen liittyen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaan. Esittelijä on Jürgen Kreutzmann. Eli aloitamme keskustelun, avaamme keskustelun tänään. Roa Galo on paikalla, Roa Heed, Engström, McClarkin, tiedän, että hän ei ole paikalla. Diong on paikalla, Savini ei ole paikalla. Eli meillä on hyvä otos varjoesittelystä. Minun täytyy kohta poistua. Rovernio istuu puheenjohtajan paikalle, mutta pyytäisin nyt herra Kreutzmannia avaamaan keskustelun tästä tärkeästä ehdotuksesta. Kiitos. Rechte geistigen Eigentums. Äh, teollisuuden oikeudet ovat innovaatioiden kannalta erittäin tärkeältä, koska, tärkeitä, koska ne e, edesauttavat tutkimukseen ja innovaatioihin investointia. E, ne ovat myöskin e, tärkeintä siltä kautta 2009 nämä omat nämä asiat 81 prosenttisesti Standard Poorin markkinointitutkimuksessa arvokkuudeltaan. Jos ajatellaan kuluttajan terveyttä ja turvallisuutta, se varmistavat kaskana, jos ajatellaan näitä leluja, esimerkiksi 7 prosenttia niistä ja ne kotitaloustarvikkeista 14,5 prosenttia ovat näiden alaisia. Ne ovat hyvin, hyvin samassa asemassa kaikkialla Euroopassa, jos ajatellaan tätä teollisia teteen oikeuksia, jos, jos ää, äh, äh, ajatellaan sis, sisämarkkinoille pääsyä, on erittäin se, 2003 äh, vuodelta olevaa strategiaa täydentää, koska se on kiinteä osa sitten tätä toimintaa 2009-2012kin toimintasuunnitelmassa täällä teollisen tekijän oikeus suojaaminen esimerkiksi näitä laittomia laitonta kopioita ja muuta käy vastaan on erittäin tärkeää, mutta siinä on erittäin ongelmaista, koska näitä Äh, monissa jäsen, jäsenmaissa, jäsenmaissa äh, tämä käytäntö on hyvin horjava, jos ajatellaan 92 äh, prosenttisesti näitä, nämä tuotteet tai nämä oikeudet ovat valmiina valvonnan piirissä. Kuitenkin käytännössä on todettu näitä loukkauksia, tekijänoikeusloukkauksia hyvin laajasti – me vois, esimerkiksi voidaan ainoastaan tällaisten direktiivin kautta, jotka ohjataan suoraan tulliviranomaisen käyttöön, estää tämän, mm, näiden väärinkäytösten leviäminen. Myöskin rangaistuskäytäntöä on, on parannettava. Voisi olla mahdollista, että esimerkiksi kolmansiin maihin ulottaa tämä, nämä oikeus, oikeustoimet – voitaisiin eh, mahdollistaa tiedon käyttö myöskin niissä, niissä maissa, jotta eh, estettäisiin laittaa kopiointi myöskin eh, kuljetusliikkeiden velvollisuus on näiden lähetysluetteloiden oikeellisuus varmentaa. Tämä on yksi kriittinen, kriittinen kohta. Me voisimme sitä kautta sitten siis kuljetusliikkeiden tarkkaavaista parantamalla vähentää näiden tekijänoikeus- ja teollisoikeuksien rikkomis, rikkomuksia, jos heillä olisi tarkempi tieto siitä, mitä heillä lastinaan on. Meidän pitäisi myöskin ö, ö, mietittävää, olisiko järkevä ö, antaako tulli, tulliviranomaisille laajemmat val, valtuudet tällaisiin lainvalvontatoimenpiteisiin rajoilla. Kaikilla jäsenmaissa, kaikissa jäsen, jäsenmaissa asianomaiset viranomaiset olisi velvoitettava näihin toimiin. Ajatellaan tässä Italiaa, Luxemburgia, Ranskaa ja Suomea. Siellä on lainsäädäntö pitkälle siellä on selkeät aika, aikarajat näille määräyksille jos, jos ajatellaan eh, eh, tämän eh, pienissä erissä lähetettävien tuotteiden alistaminen tälle samalle periaatteelle on erittäin terve, terve, tervetullutta. <clears throat> Samassa myöskin oikeuden omistajille ovat voineet todeta, että 2009-2010 ovat koro nousseet merkittävästi nämä pienet lähetyksiä ei sen ehdotuksessa ole määritelty, mutta jos ajatellaan näiden tekijän oikeus tekijän oikeuksien rooli myöskin näissä yhteyksissä on olennaisen tärkeä, vaikka niitä erikseen siinä ole määriteltykään komission työryhmässä on, on näiden pienlähetysten määrittely meneillään, mutta siellä kuitenkaan alan edustaja ollenkaan mukaan, mitä voidaan paheksua. Ja voitaisiin ottaa huomioon myöskin sitten alan asiantuntemusta toistaiseksi tulliviranomaiset ovat joutuneet itse kantamaan kaikki nämä kustannukset näistä, näistä hankkeista. Se ei ole kuitenkaan järkevää. Ja sen vuoksi on, se riippuu tietysti siitä, mitä, mitä tapahtuu sitten ennen kuin nämä takavarikoidut tavarat sitten tuhotaan. Se on myöskin olennaista Samoin sitten tietysti miettiä näiden tuotteiden lähetysten määriä ja volyymeja. Ja jos, jos ajatellaan ylipäätään näitä rikkomusmenettelyjä, täytyy tarkastella myöskin näitä sopimuksia ja niitä oht, oht, ö, ö, sopimuksen määräyksiä. Esi, esimerkki, esimerkiksi jos jotakin, jokin tuote erä määrätään takavarikoitavaksi. Sen täytyy tietysti äh, katsoa, että kuka oli tässä vastuussa ja oliko siinä esimerkiksi annettu kokonaan väärä lähetys, lähettäjän osoite. Äh, ja, jos sitten jonkinnäköinen äh, kor, korvausoikeus tulee, niin sitä sieltä sitten siltä rikkojalta hakemaan – tässä yhteydessä myöskin ympäristön suojelu on erittäin erittäin eh, tärkeä, ja sehän riippuu se tietysti jokaisen jäsenmaiden omista fasiliteeteista. Tällä hetkellä eh, esimerkiksi vaikka eh, Luxemburg, joka on, on, on, on, on pieni, pieni maa, täytyy sitten olla mahdollista nämä esimerkiksi äh, äh, takavarikko tuotteiden tuhoaminen sitten tapahtuu yhteistyössä siinä äh, naapurimaan kanssa yhteistyössä. Ja tietenkin sitten on molempien maiden tulliviranomaisten yhteistyöstä rikollinen. Monissa yhteyksissä tämä lainsäädäntö on johtanut siihen, että että nämä takavarikoidut tuotteet on palautettu sitten vaikkapa esimerkiksi sitten kautta kulkumaan määräysten nojalla tämä täytyy yhteistyö, tulliviranomaisten yhteistyö, yhteistyötä painottaa se on erittäin äh, tervetullutka. Ajatellaan vaikka sitten kolmansien maiden äh, roolia vaikkapa äh, lääkekuljetuksissa. Täytyy Intian ja Brasilian kanssa nämä ongelmat vielä saattaa pois päiväjärjestyksestä. Jos ajatellaan geneerisiä tuotteita ja lääkeaineita, Eh, jos siinä saattaa olla sitten lisättynä tällaisia myrkyllisiäkin lisäaineita sitten näiden eh, tuotteiden, eh, tuotteita valmistettaessa niitä täällä aitoina kaupiteltaessa tai geneerisenä tuotteena. Mitä, mitä, mitä sitten tulee vielä tähän kauttakulkuun ja sen riskeihin, se täytyy riskit selkeästi määritellä, jotta sitten tulliviranomaisten työ helpottaisi sitten vähän aikataulusta. Meillä 22. Eh, marraskuuta varjoesittelijän kanssa sovittu muutosytysten takarajaksi. Meillä on on vielä kahdes, eh, kuuleminenkin edessä eh, tämän tulli, tehokas valvonta ja sitten kauttakulku oli siinä vielä kolmantena aiheena, joka ja tämmöinen pienet äh, muutoksia, joita äh, tähän vielä tarvitaan, voidaan varmaankin sopia varjojen, varjoesittelijän kanssa. Komittia on pyytänyt meiltä aikaistamaan tätä äh, aikataulua ja olemme siinä onnistuneetkin. Olen tehneet 2011 tämä vuonna siis joulu, joulukuussa käynnistämme tämän äh, työn, mitä lähtee äh, käännettäväksi sitten 9. päivä tammikuuta mietintöluonnoksesta keskustellaan se, että 20. tammikuuta olisi muutosesityksen jättämisen takaraja. Ja sitten 6. Äh, helmikuuta keskustelemme muutosesityksestä kompromisseista että 28. helmikuussa sitten äänestämään valiokunnassa ja maaliskuun Brysselin minisessiossa on tarkoitus tämä hyväksyä. Tämä on, on näin sovittu varjoesittelyn kanssa, jos, jos komissiolta, komi, olemme tulleet sillä komissiota vastaan sitten tässä heidän pyytäessään, pyydettyään tämän asian kiirehtimistä. Kovasti kiitoksia. celui Bonjour à toutes et à tous. Donc... Hyvää päivää kaikille. Jatkan tässä puheenjohtajan paikalla. Kiitoksia Krosman tästä mietinnöstä. Todellakin täydellinen vaikeasta monimutkaista aiheesta. Laadimme ensimmäinen keskustelu on nyt käyty ja nyt annan varjoisettelijalle puheenvuoron.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 maantieteelliset alat, alkuperämerkinnät ja niin edelleen. Mutta haluaisin toisaalta saada kuulla esittelijän kannan ja tietenkin kaikkien kollegojeni kannan, kannan jota tämä asia kiinnostaa. Siitä pitääkö ottaa mukaan tämä rinnakkainen tuonti. Rinnakkaistuonti koskee autenttisia tuotteita ja tulliviranomaisilla ei aina ole sopimusta, joka myöntää heille oikeuden antaa lupa tuo elinkeinonharjoittajalle. On vaikea joskus tulissa nähdä, onko sopimussäädöksiä noudatettu vai ei. Ja lisäksi saadaan sitten tietää, että varsin paljon tuon, rinnakkaisesta tuonnista tapahtuu yhdessä väärennettyjen tuotteiden tuonnin kanssa. Joten todellakin tällä hetkellä pitäisi nyt ottaa selvää, onko otettu mukaan rinnakkainen tuonti ja miten pitäisi sitten toimia niin, että tulleilla olisi hyödyllistä tietoa käsissään, jotta voivat suorittaa tehtävänsä. Tarvittaisiinko uusia tehtäviä vai, vaikka nämä ehkä uusia tehtäviä, vai kuuluuko tämä heidän työhönsä jo? Tätä asiaa pitää miettiä. Edelleen soveltamisalasta ja tilanteista, joissa tullit voivat puuttua asioihin. Olen pannut merkille sopimuksen, joka saatiin aikaan EUn ja Intian kesken, ja jossa suljetaan pois soveltamisalasta siis asetuksessa lääkkeiden transit kulku, koska komissiolle tämä oli välttämätöntä vältetään riita, kiista VTOssa. Mutta sitä vastoin, kun luen VTOn WHOn ohjelmaa, huomaa nyt kuitenkin, että väärennetyt lääkkeet tammikuussa 2010 kos, tällainen tuonti koskee Aasian maita, Afrikan maita, Eteläisen Amerikan maita, kaikkia siirtymävaiheessa olevia kansantalouksia. Täällä, näissä maissa tämä on paljon yleisempää ja pitääkin kiinnittää huomiota tällaiseenkin todellisuuteen ja tässäkin ehkä miettiä asioita ja pohtia, missä määrin voidaan laajentaa soveltamisalaa. Sitten toinen kohta, eh, johon päättäisin puheenvuoroni, niin tämäkin otettiin esiin esittelijän suulla, nimittäin postilähetykset. On varsin ilmeistä, että sähköisessä kaupassa väärennettyjen tuotteiden lähetykset ovat lisääntyneet valtavasti. Komissio ehdottaakin erityistä menettelyä, millä tuhotaan tavaroita, jotka liittyvät pieniin, pieniin lähetyksiä, mutta minun mielestäni pitäisi täsmentää, miten tässä toimitaan, että toimittaisiin tehokkaasti ja ripeästi. Esimerkiksi jos Otetaan esimerkiksi vaikka kohta 4, artiklassa 24. Siinä puhutaan 20 päivän aikarajasta. Tämä mielestäni 40 päivää siihen, jotta tavaran haltija voi ilmaista näkemyksensä. Tämä tuntuu kyllä varsin pitkältä ajalta, jos ajatellaan, miten kuinka nopeasti voidaan tarkistaa vaikka autokuljettajien alkoholiprosentti Ja tässä kuitenkin menee 20 prosenttia, että voi ottaa kantaa asiaan. Mielestäni tässä annetaan kyllä paljon aikaa. Samoin kohta seitsemän toteaa, että tuhoaminen suoritetaan tullivalvonnassa ja tulliviranomaisten kustannuksella. Tässä suhteessa ei ole vastattu siihen kysymykseen, missä määrin tullin vastuu tähän kuuluu. Ja tämäkin on sellainen aspekti, jota pitää käsitellä. Sitten kolmas kohta tässä ensimmäisessä keskustelussamme jota haluaisin lyhyesti käsitellä, on, niin kuin jo sanoin, menettelytakeet. On aivan selvää, että pitää ottaa käyttöön oikeus puolustamiseen pitää säilyttää tavaranhaltijoiden oikeudet. Kaikillahan oikeus puolustautumiseen ja oletetaan, että alun perin he ovat siis viattomia, syyttömiä. Sitten on päätetty yksinkertaistaa ja nopeuttaa näitä toimia. Annan teille esimerkin tästä äh, tämä 20 päivää siihen voida vielä lisätä muita ajanjaksoja. Tämä tuntuu todellakin minusta liian pitkältä. Sitten ihan lopuksi viimeinen kysymys. Mikä on juridinen asema näillä tavaroilla silloin, kun tavaran haltijata kuullaan? Tässäkin puuttuu täsmällistä tietoa tässä, tästä ehdotuksesta ja pitäisi täydentää tätä ja miettiä. Tässä nämä kolme asiaa, jotka haluan ottaa ensimmäisessä keskustelussa esille ja kiitän huomiostanne. Mariel, tässä otit esille tärkeän poliittisen ongelman. Onkin tärkeää, että työstämme tätä asiaa hyvin, ei vain rinnakkain, vaan todella yhteistyössä Inta-valiokunnan kanssa. Tämä on aivan välttämätöntä minun mielestäni tässä kysymyksessä. Nyt tämän puheenvuoron Annalle. Tack så mycket. Och Kiitos. Lyhyesti, koska vastikään vara, vasta tartuin tähän kokonaisuuteen. Toistaiseksi esittelijän kanssa yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja hänen aika, aikataulunsa ja tapaamisjärjestelynsä ovat, vaikuttavat onnistuneilta varmastikin saamme tässä yhteis- hyvän yhteistyön tuloksena hyvää jälkeä aikaiseksi. Me olemme tässä, mark- äh, tässä äh, valiokunnassa puineet tätä jo moneen, moneen otteeseen. Esimerkiksi silloin, kun puhuttiin äh, leluturvallisuudesta, äh, väärentyistä lääkkeistä ja samoin kun ähm, kun puhuttiin vaikkapa laukkujen ja myöskin kotitaloustarvikkeiden väärennöksistä. Selvähän on, että meidän täytyy äh, äh, myöskin painottaa tätä kuluttajan ulottuvuutta, äh, ulottuvuutta. Tässä on kyse myöskin kuluttajan direktiivistä. Kuluttajaahan tässä myöskin pyritään suojamaan, mitä tulee kansanterveyteen ja tämän tapaisin se, se, seikkoihin. Kuluttajaulottuvuus on nostettava kirkkana esiin. Jään odottamaan jatkokeskustelua ja ja ihan sitten niin kiinnostuneena odottamaan tätä tulevaa seminaaria, joka näyttää olevan hyvin valmisteltuna. Ei, tätä, ei minulta muuta tähän alkuun, kiitos. Alors la parole est maintenant. Puheenvuoron saa nyt herra Engström vihreiden ryhmästä. Thank you. Um, for... Kiitos. Aloitan sanomalla, että tuotteiden väärentäminen on laitonta ja sen tulisi olla laitonta. Se on huono asia piratoitujen tuotteiden tuonti, siis piratoidut CD, DVD, kaupallisiin tarkoituksiin, se on laitonta ja sen tulisi olla laitonta. Tästä olemme samaa mieltä, mutta halusin painottaa, että jopa minä olen sitä mieltä, että näin on. Mutta tämä asetus on ongelmallinen, koska se menee liian pitkälle. Se antaa tullille oikeuden takavarikoida sellaisiakin tuotteita, jotka eivät sinällään ole laittomia. Annan kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin rinnakkaistuontituotteet. Ne ovat, lait, ne ovat laillisia. Parlamentti on usean otteeseen sanonut, että ne ovat laillisia, mutta että niiden myöskin täytyisi äh, olla äh, laillisia. Jos puhumme rinnakkaistuonneista, äh, niin ne ovat laillisia, ne ovat tuotteita, jotka on tuotettu oikeudenhaltijan suostumuksella ja saatettu markkinoille tietyillä markkinoilla, mutta sitten pyritään saamaan korkeampaa hintaa Euroopassa kuin muualla ja sitten halutaan kieltää kilpailu rinnakkaistuonnilla. Mutta ymmärrän, miksi oikeudenhaltijat haluavat toimia näin, siis haluavat korkeampia tuo hintoja Euroopassa, mutta tätä näkökantaa Euroopan parlamentti ei ole tukenut tämä, antaisi, tämä asetus antaisi tullille oikeuden takavarikoida laillisia tuotteita. Ja tämä on minun mielestäni hyvin problemaattista. Tämä oli ensimmäinen esimerkki siitä, miten tämä asetus menee liian pitkälle. Toinen liittyy näihin pieniin lähetyksiin. Kuten sanoin, väärennettyjen tuotteiden, piratoitujen tuotteiden myynti on laitonta silloin, kun ne tuotetaan lait, kaupallisiin tarkoituksiin, mutta sitten nämä pienet lähetykset, jossa kuluttajat tilaavat tuotteita omaan käyttöönsä, ei kaupalliseen käyttöön. niin tässä on valtaisa ero, koska tämä on laillista monissa jäsenvaltioissa. Se on laitonta tietyissä jäsenvaltioissa. Jos joku vierailee nettisivustolla, löytää sieltä esimerkiksi Naikin kengät hyvin houkuttelevaan hintaan, niin sitten kaksi mahdollista tilannetta tästä seuraa. Joko hän uskoo, että kyseessä on aito tuote ja silloin hän on rikoksen uhri. Silloin tulli rankaisee häntä, koska hän on maksanut niistä, mutta ei saa koskaan rahojaan takaisin. Tulli rankaisee rikoksen uhria siitä, että hän tilasi nämä kengät ja se ei ole reilua. Tai sitten voi olla, että hän on tietoinen siitä, että nämä ovat väärännyksiä ja silloin hän ö, syyllistyy asiaan, josta emme välttämättä pidä. Ja olisi mukavaa, jos kuluttajat pidättäytyisivät tällaista toiminnasta, mutta se on kuitenkin monissa maissa laillista. Tämä asetus antaisi tullille mahdollisuuden salavari, takavarikoida kuluttajilta tällaisia laillisiakin tuotteita. Rova Gallo oli aivan oikeassa, kun hän painotti asian taloudellisia seuraamuksia, koska tämä on syy siihen, miksi tämä valiokunta on olemassa ja miksi tämä asetus on ö, alun perin laadittu. Jos päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa tulli rutiininomaisesti takavarikoi tavaroita, joita kuluttajat ostavat netissä syistä, joita yksittäisten kuluttajien on täysin mahdoton ymmärtää. Siis eihän yksityinen kuluttaja ole tullikoodeksia lukenut jos me haluamme vahingoittaa sähköistä kaupankäyntiä, niin tämä olisi yksi tehokkaimmista tavoista toteuttaa tämä. Muissa mietinnöissä puhumme siitä, kuinka me haluamme lisätä luottamusta, me haluamme, että kuluttajat luottavaisen mielin tilaavat, ostavat tavaroita netistä. Jos me haluamme laatia lakia, joka mahdollistaa tullin eh, takavarikoivan täysin sattumanvaraisesti kuluttajien tilaamia tuotteita, niin minua huolestuttaa se, että tämä on hyvin vahingollista Nämä ovat kaksi huolenaihetta. No on muitakin huolenaiheita, jossa minun mielestäni asetus menee liian pitkälle, mutta ehkä päätän puheenvuoroni tähän. No niin. La parole est désormais à monsieur de... Herra de Jong seuraavaksi. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben een beetje in dezelfde positie als mevrouw Het. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen vähän samassa eh, tilanteessa kuin edustaja Hedkin. Tämä on hyvin tekninen asiakirja, ja ollaan, nyt ollaan tässä hyvin alkumetreillä vasta, jo minäkin olen vasta mukaan hyvännyt. Kuluttajien pitää tietysti voida luottaa niihin tuotteisiin, joita he maahan tuotuna saavat. Eli meillä on monta tietä tähän periaatteeseen tai tavoitteeseen päästä. Meillä on tämä, tämä seminaari luvassa ja sitten myöskin asianomaisten äh, virastojen ja tulli, tullin äh, äh, esitykset lienevät siltä osin mielenkiintoisia ja niitä odotetaan. Monta kysymysmerkkiä kuitenkin on, on ilmassa. Me tarvitsemme jonkun kor- täydentävän vaikutusarvioinnin ajattelen äh, tässä nyt lähinnä näiden tuotteiden tuhoamista. Ja ylipäätänsä tarvitsemme yksinkertaisempaa menettelyä. Ja tämä kuluttajasuojaulottuvuus on erittäin olennainen. Joskus asiat etenevät hyvinkin rivakasti, jossa ajattelemme tällaista oikeusvarmuutta ja se asianmukaista sellaista. Ja vois, meidän täytyy myöskin hiukan tietää etukäteen, mikä sen vaikutus voisi olla sitten nämä eri määräykset poikkeuksista, jotka koskevat ei-kaupallisia hankkeita, vaikka esimerkiksi matkustajien mukana matkatavaroissa tulevia tavaroita, kulkevia tavaroita, niille on annettu, myönnetty poikkeus ihan noin sen kummemmin miettimättä, mikä on kaupallista tuontia ja mikä ei. Siinä on valtava tarkkana minä ja tarkastelen tätä lähinnä eh, kuluttajansuojan näkökulmasta, että onko, onko eh, tämä tilanne kyllin selkeä. Sitten Engström puhui tästä rinnakkaistuonnista. Siinä on oltava tarkkana, että, eh, mutta kyllä luotan vankkumattomasti siihen, e, e, että, että yksityiskohdat tässä selkeytyvät. Oui, nous sommes là qu'au début du... Tämä on vasta alkua varsin monimutkaisessa kysymyksessä, kuten jo sanoin, että tietysti tarvitaankin täsmennyksiä ja uskon taivaan kohta komissiolla tehdäänkin tai näitä kysymyksiä tulee paljon komissiolle nyt sitten herra Korea de Campos vielä, ja jos joku muu haluaa vielä puheenvuoron, niin siitä vaan. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Muutamia ongelmakohtia, mutta ensin kiittäisin herra Kreuzmania, että on ottanut tämän asian esille lainsäädäntöehdotuksessa ei nyt ole kovinkaan paljon sisältöä, mitä tulee generisiin lääkkeisiin. Kysymys kenestä lääkkeistä on yksi kaikkein vakavimmista ongelmista, joita tässä, tähän aiheeseen liittyy. Ensinnä meidän pitää yrittää sovittaa yhteen se, mitä olemme tehneet direktiivissä, joka käsittelee väärennettyjä tuotteita. Kaikkein vakavin ja monimutkaisin kysymys on, ovat nämä rinnakkaistuontituotteet ja sitten posti, postilähetetyt tuotteet välineet ja tekniikat, joita käytämme, kun yrimme, yritämme identifioida ja löytää väärennettyjä tuotteita. Näitä on äärimmäisen vaikea soveltaa pieniin lähetyksiin, pieniin paketteihin, niitä, niitä on niin paljon. Ja toiseksi sen takia, että tekninen analyysi täytyy suorittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkeviranomaiset tietyssä maassa, samoin tulliviranomaiset, joutuvat tekemään yhteistyötä. Tähän menee paljon työtä ennen kuin voidaan antaa systemaattinen analyysi näiden lähetysten sisällöstä, jotka on lähetetty, ja vaikutus sitten tietenkin tulee olemaan tuhoisa noin 32-50 prosenttia tuotteista otetaan haltuun tai takavarikoidaan johtuen näistä teknisistä analyyseistä. Ja monet näistä tuotteista on peräisin kolmansista maista EUn ulkopuolelta, siksi on äärimmäisen vaikea valvoa toimintaa. Edelleen meillä on isoja ongelmia tässä lainsäädännössä, koska siinä ei oikeastaan kyllä kiinnitä tarpeeksi huomiota näihin ongelmiin. Jos voisin liittyä, si- siirtyä näihin rinnakkaistuontikysymyksiin, olen samaa mieltä siitä, että rinnakkaistuonti aiheuttaa paljon päänvaivaa äh, rehelliselle, rehelliselle toimijoille ja teollisuuden alalle. Pitää muistaa, että rinnakkaistuonti lisää vaikuttaa tuottavuusvaikutuksiin. Tässä on ilmeisesti ongelma puhujan mikrofonin kanssa. Joten rinnakkaistuonti edelleenkin on luvallista monissa tapauksissa johtuen siitä, että ne vaikuttavat tuotantoon. Joten rinnakkaistuonti voi olla keino, joka, jonka tuo, jolla tuottajat voivat saada väärennettyjä tuotteita takaoven kautta läpi ilman, että maat pystyvät suorittamaan asianmukaisia tarvittavia teknisiä analyysejä. Annan tässä näitä esimerkkejä, jotta saisitte hiukan kuvaa siitä, kuinka kompleksinen tästä asiasta oikein tulee. Olemme vasta aivan alussa, niin kuin puheenjohtaja oikein huomautti aivan äärimmäisen monimutkaisessa kysymyksessä ja prosessissa. Mielestäni meidän pitää keskittyä varmistamaan se, että olemme johdonmukaisia sen suhteen, mitä päätimme väärännettyjen lääkkeiden yhteydessä. Ja edelleen meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, järjestelmästä kehitämme. Ensinnäkin vielä kiitokset esittelijälle. Hänen esille ottamansa asiat ovat todellakin tärkeitä. Kiitos. Merci. Kiitos. Kukaan ei enää pyydäkään puheenvuoroa, joten poikkeuksellisesti annan puheenvuoron neuvostolle. Herra Tadeus Zenda, hän edustaa siis puheenjohtajavaltiota Puolaa. Oletteko samaa mieltä näistä kysymyksistä, joita täällä on tullut esille? ja missä määrin neuvosto on edennyt asiassa. Ja sitten tietysti annan puheenvuoron komissiolle, Rova Ederille, joka vie tätä asiaa eteenpäin ja hänen pitää sitten vastata ehkä nyt ei vielä tänään näihin varsin moninaisiin hankalinkin kysymyksiin, jotka on tullut esille. Tadeusz Senda. E, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tämä asetus tullivalvonnan parantamisesta teollis- ja tekijänoikeuksien kohdalla on erittäin tärkeä lainsäädännöllinen asetus. Tämä on tärkeä sekä tullin että kuluttajien kannalta. Se, mitä täällä on sanottu ja painotettu, toisin sanoen kyseessä tulisi olla asetus, jolla suojellaan kuluttajia. Suojellaan kuluttajia vaarallisilta tuotteilta, vaarallisilta aineilta – ja joskushan nämä ovat jopa hengenvaarallisia, nämä tuotteet. Haluaisin kiittää teitä kommenteista ja kysymyksistä. Keskustelussa on keskitytty monesti asioihin, joista neuvostossakin on keskusteltu. Näistä on keskusteltu esimerkiksi Tulliliittotyöryhmässä työryhmässä me olemme keskustelleet siellä myöskin rinnakkaistuonnista. Siellä keskustellaan myös näistä pienistä lähetyksistä ja myöskin tuhoamiskysymyksestä. Siis siihen menettelyyn, jota sovelletaan tuotteiden tuho tuhoamiseen. Ja myöskin Travellerit Herra de Jong painotti tätä asiaa ja myöskin painotettiin niitä äh, tuotteita, joita äh, travelerit kuljettavat mukanaan. Tämä on yksi ulottuvuus siitä käytännön toteuttamisesta tullisäännösten äh, kohdalla. Puolen, Puolan puheenjohtajakaudella me olemme käynnistäneet konkreettisen keskustelun me ryhdyimme myöskin tarkastelemaan artikla artiklalta tätä asiakirjaa ja parhaillaan me olemme ensimmäisessä käsittelyssä. Ensimmäiset keskustelut käytiin Unkarin puheenjohtajakaudella ja Puolan puheenjohtajakaudella työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Näissä neljässä kokouksessa asetuskysymys on otettu esille. Tässä vaiheessa me olemme kolmannessa vaiheessa, toisin sanoen keskustelemme niistä artikloista, joissa on kysymys konkreettisista toimintamenettelyistä. Olen iloinen siitä, että herra Kreutzmann esitti hyvin yksityiskohtaisen aikataulun Euroopan parlamentin työskentelylle. Ja olen varma siitä, että neuvoston aikataulu kulkee käsi kädessä parlamentin aikataulun kanssa. Meidän tarkoituksenamme on viedä ensimmäinen käsittely päätökseen marraskuun aikana ja tuolloin olisi toivoa siitä, että voisimme saada aikaan sopimuksen, jotta voimme lyödä asian lukkoon ja sitten ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa, ylimääräisessä kokouksessa voisimme lyödä tämän lukkoon. Tämä olisi suuri saavutus kaikkien Euroopan unionin kuluttajien kannalta. Tämä olisi myöskin suuri saavutus tulliviranomaisille. Tulliviranomaiset odottavat malttamattomina tätä asetusta, koska hekin haluavat suojella – tullialaa paremmin. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän. Tiedän, että tämä on vasta alkukeskustelulle. Me myöskin odotamme innolla tätä julkista kuulemista, koska se sitten äh, antaa oman panoksensa tähän keskusteluun. Kiitos. Äh, äh, Kiitoksia. Sitten komissiosta rouva Ederi. Merci, Madame la Présidente, et un grand merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat ottaneet kantaa tähän asiaan. On korostettu, kuinka tärkeästä komission on kyse, jotta tulli voi vastata tämänhetkisiin haasteisiin, kun taistellaan väärennyksiä vastaan. Haluaisin vastata joihinkin kysymyksiin, joita tehtiin. Erittäin tärkeistä asioista oli puhe. Tämä koskee myös keskustelua, jota on käyty sidosryhmien kanssa ja neuvoston kanssa. Nyt haluaisin antaa teille välttämättömiä vastauksia, jotta voitte jatkaa työtänne. Jos ensinnäkin katsotaan kysymyksiä, jotka liittyvät soveltamisalaan, teos- ja tekijänoikeuksien kohdalla tässä asetuksessa, mitä tulee ensinnäkin rinnakkaiseen tuontiin. Tässä pitää nyt puhua aivan suoraan. Me puhumme laittomasta rinnakkaistuonnista, siis tuonnista, joka ei ole lu- saanut lupaa oikeudenhaltijoilta. Tuote on ehkä valmistettu luvallisesti valtiolta, mutta tässä tapauksessa kaupalle aset, kaupan asettaminen EU-ssa ja myös Euroopan talousalueella ei ole saanut lupaa tähän. Minkä takia sitten komissio on ehdottanut sitä, että otettaisiin mukaan tämä asia ehdotukseen? Yksinkertaisesti siksi, kuten Rova Gallo sanoi, tällä hetkellä tullit tullivalvonnassa löydetään tuotteita, jotka ovat aitoja, todellisia tuotteita, mutta jotka liittyvät laittomaan rinnakkaistuontiin. Näin meistä tuntui oikeudenmukaiselta tullin kannalta, jotta se voi puuttua sellaisissa tapauksissa, joissa näitä kaupatarta löytyy. Muistuttaisin siitä, että rinnakkais, laiton rinnakkaistuonti on laitonta EU-ssa, joten tässä emme mitenkään ota kantaa siihen, mikä on, minkä pitäisi olla laillista tai laitonta. Tämä ei kuulu tästä tekijänoikeuslainsäädäntömme, vaan toteamme, että tulliin pitää pystyä toteuttamaan käytännössä näitä oikeuksia ja suojelemaan niitä silloin, kun niitä rikotaan, niitä vastaan rikotaan laittomasti. Tietysti tullelle tämä on hiukan monimutkaista määritellä, onko kyseessä laiton tuonti. Tässäkin pitää nyt puhua aivan suoraan. Me toivomme, että oikeudenhaltijat, jotka haluavat, että heidän tuotteensa tai näiden, heidän estetään laiton tuonti, niin silloin näiden oikeudenhaltijoiden pitää antaa kaikki tarvittava tieto tuulelle, jotta tuuli sitten pystyy identifioimaan nämä tuotteet ja pystyy toimimaan. Me tietenkin haluamme välttää äh, haltuunotut, joita ei voida perustella. Tässä viesti onkin mennyt varsin hyvin äh, taloudelliselle toimijoille läpi kaikkien tarvittava tietoon täytyy mennä tulliin, päästä päätyä tulliin ja monissa tapauksissa oikeudenhaltijat pyytävät tullia suojelemaan oikeuksiaan ja tässä hakemuksessa he täyttävät tällaisen kaavakkeen, joka täytyy sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotta tulli pystyy tunnistamaan tuotteet ja oikeudet, joita pyritään suojelemaan. Sitten mitä tulee transit-kysymykseen, kauttakulkukysymykseen, erityisesti geneeristen lääkkeiden kohdalla, niin kuin minä selitin silloin, kun esittelimme tämän vaikutusten arvioinnin, niin todellakin se, mitä tästä ehdotuksesta löytyy, heijastelee sopimusta, joka saatiin aikaan Euroopan komission ja Intian kauppaministeriön välillä. Ja tässä ehdotuksessa muistutetaan siitä, että kyseinen asetus on luonteeltaan menettelytavallinen, eikä se luo mink- lisäoikeutta suhteessa suojeluun, jonka varmistaa peruslainsäädäntö, joka koskee teos- ja tekijänoikeuksia. Tässä aikomuksena on selventää tullille se, että silloin kun se suorittaa tavaratarkistuksia, jotka ovat transitliikkeessä ja löydetään sitten geneisiä lääkkeitä, siis nämä eivät ole väärennettyjä lääkkeitä, vaan lääkkeitä, jotka ovat ihan tavanomaisia, normaaleja lääkkeitä. Ja vaikkakin tässä voi olla kyseessä joku patenttikysymys EU-ssa, mutta jos kohdemaa on kolmansissa maissa, niin se seikkaa, että näitä lääkkeitä transitliikenteessä on todettu, niin ei tämä ole mikään riittävä tekijä, jotta tulli haltuun ottaisi nämä tuotteet. Joten näiden tavaroiden pitää voida jatkaa matkaansa kohdemaahan saakka. Sitten mitä tulee väärennettyihin lääkkeisiin lääkkeisiin. Niin kuin täällä tuli esille, meillä on nyt uusi direktiivi koskien koskien väärentyjä lääkkeitä. Ja tässä tullinkin pitää voida valvoa ja ottaa haltuun lääkkeet, jotka eivät täytä ehtoja direktiivissä. Kuten te tiedätte, lääkejakelu Euroopassa on luvanalaista toimintaa, joten tulli voi tarkistaa onko joku lääke saanut luvan vai ei. Te tiedätte, että direktiivissä säädetään myös mahdollisuudesta jatkossa tullille toimia silloin, kun se löytää väärennettyjä lääkkeitä kautta kulussa kohden, kohteena joku EUn ulkoinen taho. Ja silloin voidaan soveltaa tiettyjä säädöksiä, että käytännössä sitten nähdään, miten tulli voi toimia. Ja tavoitteena tässäkin tietenkin on estää, että näillä lääkkeillä ei haiteta kuluttajan terveyttä kolmansissa maissa. Sitten kysymys, joka koski oikeutta tulla kuulluksi. Kyseessä on perusperiaate oikeudessa jäsenvaltioissa. Se on myös perustavanlaatuinen periaate EU-oikeudessa ja Meistä onkin tärkeää selventää ehdotuksessa, miten tätä oikeutta toteutetaan tilanteissa, joissa tulli valvoo. Yleensä jos jäsenvaltioiden viranomaiset soveltavat tätä oikeutta kansallisen lainsäädännön pohjalta, silloin aikarajat ovat hiukan pitempiä, mitä tulee kuulluksi tulemiselle, ja me olemme tässä puhuneet 30 päivästä. Meistä on välttämätöntä tässä yhteydessä ottaa huomioon teollistekijän oikeuksien yhteydessä puhua vain kolmen päivän aikarajasta. Näiden kolmen päivän aikana, mikä sen tavaran asema on, sama status kuin kaikkien muidenkin valvontatoimien Kyseessä on kauppatavara, jota tarkastetaan. Se on tullin valvonnassa ja tulli käyttää kaiken tarvitsemansa ajan suorittaa tarvittavat tarkastukset. Tämä valiokunta on erittäin tietoinen tuotteiden turvallisuuslainsäädännöstä ja valvonnasta. Silloin kun tulli huomaa, että on tällainen epäilyttävä tuote, niin silloin heillä on kolme päivää aikaa suorittaa tarvittavat tarkistukset ja välittää markkinavalvontaviranomaiset nämä tiedot ja kyseiset viranomaiset sitten saavat kolme päivää antaakseen lausunnon tästä tuotteesta. Meillä on paljonkin tällaisia tullivalvontatilanteita, joissa tulli joutuu tarkistamaan tiedot ja nämä tavarat silloin ovat tullin valvonnassa niin kauan kuin tämä kontrolli kestää. Sitten mitä tulee pienlähetyksiin, niin kuin täällä tuli esille, tämä on iso haaste tullille Tässäkin haluaisin muistuttaa siitä, mm, että se mitä tulli tekee on tavallaan laillisuuden rajoilla. Silloin kun ta- tavarat otetaan haltuun, se ei ole laillinen proseduuri. Ja tässä olemmekin todenneet selvästi, että kuluttajat, tai, tai tässä tapauksessa pikemminkin, kuljettaja, henkilö, joka esittää, esittää tämän tuotteen tullille, hänellä on oikeus tulla kuulluksi 20 päivän ajan, ajan kuluessa. Ja silloin, jos ei haluta, että tämä tuhotaan silloin, tulli ottaa yhteyttä mm, oikeudenhallitsijan, joka voi ryhtyä oikeustoimiin. Joten oikeudenhaltijan oikeudet on taattu. Kiitos. Kiitoksia. Annoin hiukan lisää aikaa tässä komissiolle, koska mielestäni oli tärkeää, että tässä selvennettiin jo joitakin kysymyksiä tässä vaiheessa. Nyt annan puheenvuoron lyhyeksi ajaksi vielä esittelijälle herra Kreutzmannille ja toivotan hänelle rohkeutta ja hyvää jatkoa tässä ratkaisevan tärkeässä mietinnössä. Ajatellen sekä markkinoita että kuluttajia. Kiitoksia. Kiitoksia. En mitään halua sen suurimmin kommentoida. Meillä on tässä seminaari tulossa. Se on erittäin miellyttävää. Meillä on tässä aikataulut sovittuna. Se on hyvin vaativa. Eli ja keskittymään nyt sitten tämän seminaarin järjestämiseen. Kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäjille, jotka uskovat hyvään ratkaisuun. Me saa, eh, ainakin saan tämä asetusta parannettua, ei tässä kokonaan uusista asioista ole kysymyksiä, mutta kuitenkin muutamiakin ähm, avoimia kysymyksiä vielä on näistä pienlähetyksistä esimerkiksi, että joko kuka sitten loma, minkä verran lomalta tullessaan saa tavaraa tuoda laukuissa. Onko se sitten kauppaa vai ei. Siinä tapauksessa mitä enemmän meillä on tiukkoja määritelmiä, sen helpompi ja selkeämpi kuluttajienkin on sitten näitä toimia. Ja kyllä me varmaan yhteistyössä nämä sanamuodot kohdalleen vielä tässä saamme. Kiitos. Pardon, n'avais pas pris mon micro. Merci à M. Crossman. Kiitoksia herra Crossman. Kiitän myös kaikkia muita puhujia. Kiitän myös komista neuvostoa. Sitten me jatkamme tulliin parissa edelleenkin. Kyseessä on tällä kertaa tullin uuden aikaistaminen. Matteo Salvini, joka on esittelijä, ei ole kuitenkaan paikalla ja siksi annan puheenvuoron herra Lorenzo Fontanalle. Hän on paikalla. Beh, innanzitutto eh, porto i saluti e le scuse. Kiitos. Purtroppo... Puheenjohtaja. Ja haluaisin välittää teille herra Salvinin terveiset. Hän on parhaillaan Yhdysvalloissa eikä sen takia pääse tänään paikalle. Haluaisin kuitenkin kertoa teille hänen mietinnöstään ja painottaa sitä, että vien hänelle kyllä sitten terveisiä tästä keskustelusta pyrin toimimaan hyvänä viestin välittäjänä. Tässä mietinnössä on kysymys tullipalvelujen uudistamisesta. Me tiedämme, kuinka tärkeitä tärkeitä tullit ovat kilpailukyvyn, innovoimin ja sisämarkkinoiden kannalta. Tullilainsäädännön yksinkertaistaminen, sähköisen tullin toteuttaminen on tässä tavoitteena, jotta jotta tullit voisivat hoitaa tehtävänsä, niiden täytyy olla uuden aikaisia, tullin täytyy olla tietoisia liike-elämän tarpeista ja sen täytyy pystyä takaamaan turvallisuus ja kuluttajien etu. Integroidut tullijärjestelmät, niiden täytyy löytää kaikissa näissä tekijöissä tasapaino tullikoodeksi, joka hyväksyttiin vuonna 2008. Siinä oli paljonkin uudistuksia, sitä oli odotettu kauan. Se hyödyttää yrityksiä, koska se mahdollistaa yrityksille tehokkaamman toiminnan. Koodeksista löytyy myös välineitä yksittäisille tullihallinnoille jäsenvaltioissa. Uutta tässä tullikoodeksissa on sähköinen järjestelmä yhden luukun periaate. Uudistetussa tullijärjestelmässä eh, sitä ei kuitenkaan voitu heti ottaa käyttöön, koska eh, se täytyi ensin täytäntöönpanna ja hyväksyä. Tästä keskusteltiin kuulemisessa, joka järjestettiin yhteistyössä eh, valiokunnan kanssa kesäkuussa takaraja täytäntöönpanolle on 24. kesäkuuta vuonna 2013. Tämän saavuttaminen kuitenkin tulee olemaan hankalaa sen takia, että tietoteknologia on tässä hyvin vahvasti mukana, jos kaikki pyritään tietokoneistamaan. Ja tässä kuitenkaan ei olla menty eteenpäin. Sitä ei olla vielä valmiita ottamaan käyttöön. Ja täten uudistettu tullijärjestelmä, se vaatii ajanmukaista tietojärjestelmää. Muuten kysymys on vain tyhjistä lupauksista. Tästä puhutaan tässä mietinnön kappaleessa kahdeksan. Meidän mielestämme voidaan pitää varmana sitä, että jos tämän uuden tullikoodeksin voimaanastumista lykätään, niin tässä ei ole kysymys yksinomaan siitä, että joudutaan vaatimaan, valitsemaan uusi päivämäärä. Meitähän saatetaan syyttää siitä, että me hidastamme odotettuja uudistuksia. Me haluamme panokelpoisen uudistamisen, jolla varmistamme sisämarkkinoiden jouhevan toiminnan ja tämä tulisi toteuttaa niin pian ja niin nopeasti kuin mahdollista. Kappaleessa 11 puhutaan siitä, että uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpano täytyisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti, ja tässä vaaditaan komissiolta sitä, että se selvittäisi mahdollisuuksia soveltaa tiettyjä säännöksiä asteittain niin pian kuin mahdollista. Tämä on siis kappale 11 sivulla 6, sivu 7 suomenkielisessä versiossa. Me haluamme siis komissiolta tuloksia tässä kohdassa. Jo jonkin aikaa tullihallintoja pidettiin pääasiassa tahoina, jotka keräsivät tulleja. Tulliviranomaiset olivat tavallaan varojen keräjiä ja portin vartioita. Tämä on kuitenkin nyt muuttunut. Tullihallinnolla on uusia tehtäviä he ovat nyt vastuussa muun muassa turvallisuudesta. Viime vuosina olemme nähneet useita hyvin vakaviakin tapauksia, joissa on ollut kysymys terrorismista ja tulli. Viranomaisten täytyy olla valmiita missä tahansa vaiheessa puuttumaan tällaisiin. Tietenkin täytyy aina pitää silmällä piratoituja tuotteita, Tullit ovat siis hyvin hyödyllinen viranomainen varmistamaan se, että tuotteet, jotka tulevat yhteisön markkinoille, ovat korkealaatuisia. Parlamentin hiljattain hyväksymä päätöslauselma, joka tuli ulos IMKO-valiokunnasta 8. maaliskuuta. Tämä liittyy yleiseen tuoteturvallisuuteen ja markkinoiden valvontaan. Tässä esittelijänä oli Kristel Schaldemosa. Ja tämä herran Salvinin mietintö on osa tätä. Tässä painotetaan sitä, että tulliviranomaisten täytyy myöskin tehdä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa. Tästä puhutaan kappaleessa 17. On myöskin tärkeää Euroopan unionin taloudellisten etujen takia että turvallisuudesta pidetään kiinni. Tuodut tuotteet saavat aikaan suuria rahavirtoja ja niillä joskus rikotaan teollisen tekijän oikeuksia. Tähän tulisi kiinnittää huomiota sen takia, että sillä on suuria vaikutuksia Euroopan tuotantojärjestelmiin ja ihmisten työpaikkoihin. Minun mielestäni tämä on sellainen asia, jota IMKO jo työstää herra Kreutzmannin mietinnön kautta. Kappaleet 22 ja 23, niissä puhutaan väärännetyistä tuotteista. Tämä on erityisen tärkeää, koska jäsenvaltioiden olisi hyvin kallista varmistaa, että standardeja noudatetaan jos ne joutuvat tekemään tämän yksin. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino tulliviranomaisten keskuudessa turvallisuuden ja tavaran nopean liikkumisen, mutta myöskin sääntöjen noudattamisen välillä. Sitten riskihallinta, siitä puhutaan kappalessa 25. Halutaan varmistaa se, että riskittömät tuotteet pääsevät mahdollisimman nopeasti tullitarkastuksesta läpi tulisi kiinnittää erityistä huomiota monimutkaisiin tilanteisiin, jossa on riskituotteita mahdollisesti kyseessä. Tulisi myöskin tarkastella maiden aikaisempaa toimintaa. Kaikki nämä tiedot täytyy ottaa huomioon tässä uudistetussa tullikoodeksissa. On myöskin tärkeää, että tulliviranomaiset pystyvät toimimaan tuloksellisemmin, ikään kuin ne olivat, olisivat kaikki osa samaa yhtä yhtenäistä hallintoa säännöt täytyy harmonisoida, ainakin mitä menettelyihin tulee. Ja haluaisin painottaa tässä sitä, että minun poliittinen ryhmäni sillä on aivan selkeä käsitys siitä, kuinka pitkälti yksityiskohtiin tässä asiassa täytyy mennä. Tähän liittyy periaatteita, jotka liittyvät tehokkuuteen ja maalaisjärjen käyttöön. Kappale 13 tässä mietinnössä on hyvin selkeä. Siinä puhutaan siitä, että täytyy antaa täysi tuki keskitettyyn tulliselvitykseen ja harmonisointia tulisi edistää tällä alalla. Jäsenvaltiot, niiden täytyy sitoutua täysin rinnoin tähän projektiin. Jos me tarkastelemme tullitilannetta, no tulli, tämä koodeksin uudistaminen käynnistettiin vuonna 2008 ja tämä tullisuunnitelma, sen etuna on se, että siitä löytyy harmonisoitu lähestymistapa. Me tarvitsemme koordinointia ja, ja harmonisointia tulliviranomaisten keskuudessa. Osa siitä tulee uusien tietojärjestelmien kautta ja tämä on olennainen osa järjestelmiä. Me tarvitsemme myöskin yhteisiä toimia, erilaisia seminaareja, työryhmiä, tietojen vaihtoja, tiedotuspolitiikkaa, mutta meidän tulee myöskin pohdiskella jo jatkoa, koska sieltä saattaa löytyä mahdollisuuksia seuraavaan vaiheeseen. Ehkä me tarvitsemme tietotekniikkajärjestelmiä, jotka olisivat kunnianhimoisempia. Sitten liikemaailma. Meidän täytyy pitää se aivan erityisesti mielessä, aivan erityisesti PK-yritykset, koska ne tulevat kantamaan ö, taakan silloin, jos tullijärjestelmä ei toimi. Tietyissä jäsenvaltioissa tulliviranomaiset, ö, niiden tiskit ovat kiinni viikonloppuna ja tämä tietenkin haittaa tehokkuutta ja nopeutta on tärkeää, että kun kontteja on tulossa ja jotka täytyy käyttää tullin läpi, niin ei ole hyvä, jos ne jumiutuvat jonnekin. Näiden tullijärjestelmien täytyy olla kohtuuhintaisia, äh, luotettavia. Avoimuus on tärkeä, aivan kuten viime kesäkuisessa kuulemisessa todettiin sertifikaattijärjestelmää täytyy parantaa, jotta yritykset saavat todellista hyötyä, eikä niistä aiheutu ainoastaan byrokratiaa. Tästä puhutaan kappaleissa 14, 15 ja 16. Meidän täytyy parata, palata tähän valtuutetun taloudellisen toimijan määritelmään, koska siitä täytyy saada kouriin tuntuvia etuja yrityksille. Meillä on 4800 valtuutettua taloudellista toimintaa, 400 Ranskassa, 500 Hollannissa ja niin edelleen. Tämä määrä on alhainen, jos otetaan huomioon EU-yritysten määrä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä asia ei ole lähtenyt liikkeelle odotetulla tavalla. Haluaisin painottaa sitä, että tässä mietinnössä on kaksi kohtaa, 24 ja 25, jossa puhutaan avoimuudesta. Tässä vetoamme komissioon, jotta komissio parantaisi tiedon kulkua näiden kahden olennaisen toimielimen välillä. Me tunnustamme sen, että verrattuna menneisyyteen edistysaskeleita on jo otettu, mutta meidän täytyy tuplata ponnistuksemme, jotta tiedon kulku parantuisi entisestään, koska se hyödyttää sekä meitä että yrityksiä. Avoimuus on aina yksi niistä asioista, joista poliittisessa elämässä lainsäätäjinä puhutaan, ja se täytyy aina pitää mielessä lainsäätäjänä. Lopuksi sitten yhteistyö. Tässä mietinnössä kiinnitetään huomiota tulleihin ja yrityksiin. Näiden kahden tahon täytyy vaihtaa hyviä käytäntöjä, lisätä yhteistyötä, jotta varmuutta ja tehokkuutta parannettaisiin. Ja täten tässä mietinnön viimeisessä kohdassa pyydetään komissiolta ja jäsenvaltioilta sitä, että perustettaisiin eurooppalainen tullivirasto. Se ei pysty kaikkia ongelmia ratkaisemaan, mutta se pystyisi ratkaisemaan oma osan näistä ongelmista ja se olisi jäsenvaltioiden ja yritysten etujen mukainen virasto. Jos nyt sitten puhutaan parlamentin aikataulusta, tähän mietintöön tulee lausuntoja valvonnasta ja INTA-valiokunnasta. Tarkistukset mietintöön tulisi jättää torstaihin 13. lokakuuta mennessä, kello 15 mennessä. Ja herra Saviini on jo kertonut minulle, että hän aikoo itse laatia muutamia tarkistuksia. Sitten sitten mitä tulee kompromissitarkistuksiin poliittisten ryhmien välillä, 15. marraskuuta kello 15 Strasbourgissa olisi määrä aika näiden jättämiselle. Esittelijä Salviinin nimissä haluaisin kiittää Inkon sihteeristöä, joka on toiminut hyvin ammattimaisella ja tehokkaalla tavalla ja on ollut hyvin avulias. Merci, Monsieur Fontana. herra Fontana. Voimmekin kertoa herra Salvinille, että tässä asettauduitte erittäin hyvin esittelijän kenkiin. Tämä oli varsin kattava esitys. Nyt Varjo esittelee saa puheenvuoron Rova Korhola, ei ole voinut tulla paikalle. Sitten herra Schwab puhuu EPPstä. Sitten Rova Rapti, herra Schmidt ja herra Kanfan, Haide Ryle ja herra De Jung. Herra Schwab ensin. Primo vorrei ringraziare il collega Salvini per la sua introduzione. Kiitoksia. Aivan aluksi halusin kiittää herra Salviniä e, erinomaisesta esityksestä ja yhteistyö Korholan ja muiden, muiden kanssa on ollut hyvinkin sujuvaa. Äh, äh, Salvini on hyvin tyytyväinen yhte, yhte, yhteistyöhön tähän asti. Tässä on äh, pari seikkaa itse, ja nyt lisään sitten itse kolme saksaksi. Tämä, tämän mm, uudistamistarve on selkeä ja, sitten, ja pikkuhiljaa saatavat uudistukset olisivat varjoesittelijän Korholan mukaan tervetulleita. Autorisoidut, autorisoitujen toimijoiden statusta tulisi vielä myöskin tarkastella uudestaan, koska nämä itse asiassa nämä liike, liikenne on varsin vaatin vähäistä ei sitten tällainen operaattoristatus yhdellä, yhdessä jäsenmaassa myönnettynä tulisi olla sitten selkeästi hyväksyttynä kaikkialla unionissa. Se voi, voidaan joka, joka tehdä täysin harmonisoinnin tai molemminpuolisen, äh, tunnust, tunnustamisen periaatteita noudattaen. Äh, myöskin äh, nämä Yhdysvaltain ja muiden kauppakumppanien kanssa, kumppanien kanssa äh, noudattavien toimien yhdenmukaistaminen on erittäin tärkeä, niin kuin tässä Savinissa esitettiin. Ja sitten minä haluaisin vielä, kun puheenvuoron on, niin mainita kolmesta asiasta – esimerkiksi tämä suullisten äh, tuli-ilmoitusten äh, pois jäänti toistaiseksi on näin, ja esittelinkö syytä tätä vielä tarkastella, että aina kun äh, tuotteen arvo ei ylitä tuhatta, tuhatta euroa, sitä se voidaan tulla taas suullisesti sitten rajalle ja tälla, äh, tälla, äh, tällainen menettely on näiden pienten määrien maahantuonnissa erittäin olennainen, olennainen ja tärkeä. Ja, mutta ei äh, sitten, jos tavaraa viedään Euroopan unionin, unionista ulkopuoliseen, vahvistaa sitten tämä vienti tällaisella pienellä leimalla. Ja se se eh, pitäisi paitsi eh, säilyttää tässä yhteydessä pientavaroille, tavallisille matkailijoille, mutta myös ulottaa PK, pien ja pienille keskisuuden yritysten käyttöön. Mitä sitten tulee tästä eh, sellaisten tuotteiden tuonti ei suoritu muissa lähtömaista. Siinä, siinä voitaisiin sitten miettiä sitä, että missä se maa, sen maan alkuperä lainsäädäntö otettaisiin sitten huomioon siinä tapauksessa, että se tuote on käynyt tämän maan kautta, vaikka se olisi jostain, jostain muualta lähtöisin. Tämä pyritään kaikin tavoin oikomaan yrityksien, yrityksille, yritysten kontolle sälytettyjä varsin monimutkaisia tullausmenettelyjä. Ja sitten kolmannekseen on tämä tällainen niin sanottu eh, first, first sale rulein säännön poistaminen. Jos tämä nyt sitten poistettaisiin ja sitä kautta sitten heti vaadittaisiin reagoimaan kohonneeseen tullausarvoon, se, se Tämä koskee siis myöskin yrityksen sisäisiä, sisäisiä tavaras, tavarasiirtoja. Näin tähän liiketaitoprosessiin tehtävät muutokset edellyttävät sitä, että uusia, uusia työpaikkoja. Samoin tämä first sale rule on, on on se asia, joka minun mielestäni pitäisi säilyttää, koska se on, näyttelee merkittävää merkittävää roolia ulkomaankaupassamme. Ja muulta osin odotan tiivistä yhteistyötä esittelijän kanssa. Sitten silloin Arabti. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Nyt on ensimmäinen kerta, kun me keskustelimme tästä aiheesta, niin sähköt katkesivat. Ja silloin kun yritimme puhua tästä Strasbourgissa, niin meillä ei ollut aikaa, koska kello oli melkein 12 yöllä. Ja sitten kolmas kerta, kun halusimme puhua tulleista, niin esittelijät eivät olleet paikalla. Eli minulle tuli tässä sellainen olo, että minun täytyisi poistuisi salista ja sitten lähettää tämä kirjallisena. Salvini on tehnyt erinomaista työtä ja haluaisin kiittää häntä tästä. Herra Fontana varmaan välittää hänelle nämä terveiset meiltä. Hän on siis Yhdysvalloissa, ehkä hän meni sinne työstääkseen tätä kohtaa kuusi tässä laissa. No ehkä hän kertoo meille sitten, kun hän palaa matkaltansa. Minulla on aivan erityinen huolenaihe. Jos siis oikein ymmärsin, niin on olemassa yleinen ymmärtämys. Me olemme siis kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy jatkaa tätä aikaa, siis meidän tästä vuodesta 2013 eteenpäin. Ja tämä on täysin ilmiselvää, koska jos tarkastelemme jäsenmaita ja tullitilannetta jäsenmaissa, niin meillä ei ole riittävästi aikaa meidän täytyy antaa aikaa sekä tietoteknisille järjestelmille, jotta ne rakennetaan oikealla tavalla, koska koko järjestelmä perustuu tälle tietotekniselle järjestelmälle, mutta myöskin aikaa kansallisille viranomaisille. Ja tästä syystä minä en haluaisi puhua tästä äh, direktiivin mahdollisuudesta, koska jos me siitä ryhdymme puhumaan, niin silloin me avaamme valtaisan keskustelukentän, josta ei oikeastaan olisi meille käytännössä hyötyä. Toisaalta Kreutzmannin mietintö, josta keskustelimme hetki sitten ja joka on erittäin hyvä, niin siinähän keskitytään samantyyppisiin asioihin ja ehkä sihteeristön ja puheenjohtajiston tasolta oli hyvä ratkaisu, että nämä, eh, näistä keskustellaan samaan, samana päivänä, koska näissä on yhteyksiä. Eli painottaisin sitä, että meidän täytyisi jatkaa tätä aikarajaa koska me tarvitsemme mahdollisimman hyvän tullien uuden aikaistamisen. Haluaisin myöskin tehdä huomioita muutamista asioista, joista no, Salvini ei ehkä pysty heti vastaamaan, mutta heitä nämä kysymykset pöydälle, jotta voimme sitten tarkastella niitä myöhemmin. Ensimmäinen liittyy kappaleeseen kaksi, jossa esittelijä esimerkiksi sanoo, että nämä täytyy määritellä uudelleen. Ja ehkä on hyvä, jos todellakin komissiokin hieman hioo tätä tullipolitiikkaansa. No ehkä voisimme saada tästä yksityiskohtia, koska tässä kappaleessahan me menemme sisältöön tässä asetuksessa. Ja haluaisin saada yksityiskohtia ajatuksia. Sitten kappale 13. Me tuemme tätä keskitettyä tulliselvitystä, mutta tähän tekisin lisähuomaituksen ja sanoisin, että tässä me tarvitsemme myöskin komission yhteistyötä. Komission täytyy pitää silmänsä auki. Tässä tarvitaan koordinointia ja täytyy seurata täytäntöönpanoa ja aivan erityisesti silloin, kun puhutaan eh, tiedon saannista, jotta tieto kulkee jäsenvaltioiden välillä. Sitten kappaleet 15 eh, ja 16, niissä puhutaan valtuutetusta taloudellisesta toimijasta. Ja aivan oikein Salviini mietinnössään sanoo, että meidän täytyy toimia niin, että myöskin PK-yrityksillä on sanansa sanottavana. Niiden, niiden täytyy saada happea. Me tiedämme, että tässä valiokunnassa sen, että PK-yritykset aina kantavat taakat Euroopassa. Meidän täytyy olla lähellä PK-yrityksiä. Meidän täytyy pystyä auttamaan näitä yrityksiä. Toisaalta taas kappaleessa 15 viitataan tiettyihin elinkeinoharjoittajiin ja että niille annettaisiin tiettyjä lisäetuja. Haluaisin tietää, mistä lisäedusta tässä on kysymys, jotta sitten näemme, miten tässä parhaalla mahdollisella tavalla päästään eteenpäin. Sitten yksi aihe, josta haluaisin vielä puhua tässä mietinnön loppuvaiheessa, puhutaan eurooppalaisesta äh, tullipalvelusta tai virastosta. No joku voisi tietenkin sanoa, että jos me otamme huomioon sen tarpeen, joka komissiolla on pitää silmät auki ja pitää huolta tulleista, niin ehkä sitten tarvitsisimme eurooppalaista tullivirastoa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä voi tapahtua myöskin toista kautta. Näen, että tässä ollaan menossa käytännössä ollaan menossa sellaiseen tilanteeseen, jossa luodaan virastoja, on virastoja sille ja vaihdolla virastoja tälle, mutta loppujen lopuksi me vain perustamme virastoja. Meillä on henkilöstöä, kustannukset nousevat näiden virastojen myötä, syntyy byrokratiaa ja sitten lopputulos on kuitenkin hyvin pieni. Ja tästä syystä minun mielestäni meidän tulisi miettiä sitä, olisiko eurooppalaisen tulliviraston perustamisesta, olisiko siitä hyötyä. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä kiittää herra Salviinia. Me tulemme laatimaan tiettyjä tarkistuksia ja puheenjohtaja Bernadette on hyvin epäoikeudenmukainen, koska minä olen nyt ainoa esittelijä, joka on paikalla, läsnä tänään. Ja minä kuitenkin puhuin tässä ehkä kaikista vähiten aikaa. Antoiko puheenjohtaja tässä luvan? No, puheenjohtaja tuli sillä välin saliin, kun minä olin jo puhumassa. No, jos nyt vien puheenvuoroni päätökseen. Siis me tulemme jättämään tarkistuksia käsiteltäväksi ja me tulemme jatkamaan yhteistyötä Salviinin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ja herra puheenjohtaja, olisi hyvä, jos olisi siis tässä nyt on tällainen positiivista syrjinnästä kysymys. Haluaisin toivottaa puheenjohtajan tervetulleeksi takaisin kokoukseen. Merci, je suis désolée de mes Kiitoksia. Olen pahoinen aikaa kuluu ja täällä on nyt kuitenkin muitakin varjoesittelijöitä. Herra Schmidt, liberaaleista varjoesittelijä ja sitten puheenvuoro ehkä Rova Ryylelle, joka korvaa herra Confania ja herra de Jung, joka on myös varjoesittelijä, sitten herra Haber, joka on myös varjoesittelijä ja paikalla. Merci, Madam Chair. Eh, uh, Anteeksi, pyydän anteeksi, koska en nähnyt, että täällä oli varjoesittelijöitä paikalla. Pyydän vilpittömästi anteeksi. Understand. Kiitoksia. Kiitän herra Fontanaa herra Salvinia. Monsieur Schmidt. Okay. Schmidt. Yritän puhua ihan lyhyesti. Itse asiassa tämä, tämä on mielestäni erittäin tärkeä mietintö ja minä toivon, että työ, jota tässä esittelemme, saadaan loppuun mahdollisimman nopeasti ja olemme keskustelleet aikataulusta. Ja olen tämän aikaisemminkin sanonut en tykkää lykkäämisestä. Olen kuullut tällaista liian monta kertaa parlamentissa ja nyt sitten 2013 ei riitäkään. Ei ole tarpeeksi hyvä. Minä toivon, että voisimme nyt sopia jostain uudesta kohdeajasta, koska siitä olisi hyötyä, vaikkakin aina missään menemä aikarajat. Tämä on tärkeä mietintö vapaakaupalle, näin on sanottu vapaille markkinoille ja avoimille rajoillekin. Tietysti Tämä on kaksainen kysymys, sen pitää olla tehokas monin, monin muikin tavoin, mutta ainakin pääasiassa minä tunnen huolta siitä, että haluan suojella vapaata markkinataloutta, vapaata markkinoita, jossa elämme. Tämä on näkemykseni. Sitten on joitakin arkaluontoisia kysymyksiä. Sattumoisin herra Schwab otti niitä tässä esille. Ja ehkä ne ovat hiukan saksalaisväritteisiä, en tiedä. Herra Kreutzmann mainitsi niitä minulle myös. Ja sitten keskustellaan tästä tuhannen euron kynnyksestä. Niin tämä on varmasti kyllä saksalainen kysymys. No jos on saksalainen, niin sitten sehän on myös eurooppalainen, näin minulle tässä kerrotaan. Ja sitten tähän liittyy myös asia tavaroiden alkuperästä, jonka herra Schwabkin otti esille. Minun täytyy sanoa, että hiukan epäilen mm, näitä molempia ongelmakohtia. Todennäköisesti niitä tullaan käsittelemään meidän tarkistuksissamme, mutta vielä lopuksi herra Fontanalle. Minun mielestäni meidän pitäisi keskittyä PK-yrityksiin. Ne ovat tässä mukana herra Salvinin mietinnössä, mutta meidän pitäisi vielä tehostaa tätä puolta, koska minun kannaltani katsottuna tämä on olennaista. Puheenjohtaja, me tulemme laatimaan tarkistuksia. Toivottavasti te, sinulla oli mukava konferenssimaa, kun mehän tässä olemme edelleenkin EUn jäseninä. <laughs> Bien sûr. Merci pour votre... Luonnollisesti kiitokset teidän tiiviydestänne. Sitten Rova Ryyle. Mahan ihan lyhyesti minäkin. Yksi kommentti kysymykseen, onko tässä kysymys eurooppalaisesta vai saksalaisesta ongelmasta. Ehkä se on PK-ongelma, jos, jos mitä. Ainakin näette, mitä näihin kynnysarvoihin tulee. Ei se nyt pelkästään Saksassa nouse esille. Kyllä meillä on monien PK-sektorin toimijoiden kanssa tätä ongelmaa pohtinut, eikä nyt vaan leimata sitä saksalaisongelmassa. Se on tällainen pk ongelma lähinnä. Haluaisin vielä esittelijää kiittää. Tuen hänen mietintöään monilta osin. Hän on hyvää työtä tehnyt, mutta yhden, yhtä seikkaa haluaisin vielä täydentää. Tietysti ymmärrän herra Schmidtin ajatusmaailmaa Äh, mitä tähän äh, alkuperäajatuksiin tulee. Kenties siihen pitäisi jonkunlaisen täydennyksen pistää, missä todettaisiin, että, että, että, että rool, jäsenmaiden roolia tulisi äh, tehostaa sitä, ei tällä vielä sanota, mitä sitten tulee vielä yhteys, taloudellisen yhteistyöhön maiden välillä. <clears throat> Minä haluaisin, että resurssit jaettaisiin niin, että, että tullisektori ja IT-sektori <clears throat> saisi paremmat toimintaedellytykset, että ei taas tulla sitä meille sitten valittamaan, että tätä toteutumista joudutaan lykkäämään. Tässä seuraa, että jäsenmaat ovat tiiviimmin todellakin työssä mukana. Sitten kohta 22, se on pieni, pieni siellä, siinä haluaisin vielä muistuttaa. Tässä sanotaan, että, että komission ehdotuksesta kehutaan mutta toisaalta sitten olemme todenneet, että ei sitä ole vielä riittävästi että Ehkä tässä pitäisi tämä asia ilmaista vähän neutraalimmin sanankäänteen. Jung ja ensuite à Monsieur Arbour. Ja sitten herra Arbour. lopuksi. Voisitte, ik eh, zal het hau. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kiittäisin esittelijää. Pitkälti ollaan eh, yksimielisiä näistä kysymyksistä valiokunnassa muutama asia ja ajoituksesta. Mielestäni se on ongelma. 2015 pitäisi olla mahdollinen, mutta pitää myöskin muistaa seuraava asia. Järjestelmä kehittyy, eikä sitä pidä hidastaa johtuen kaikkein hitaimmista tahoista. Haluamme, että koko EU on tai emme halua, että olemme kaikki hitaamman tasolla. Haluamme, että tässä hyödytään kautta EU. Olen samaa mieltä herra Schwabin kanssa kahdessa asiassa, yhden äh, tuhannen euron kynnys ja alkuperämerkintä kysymys. Tämä toinen asia oli myös PK, in, PK-yritysryhmän viestissä mukana. Tämä on komission kannalta niin monimutkainen asia, että sitä on vaikea tavallaan rajoittaa. Parannuksia kuitenkin tar- tarvitaan tuotemarkkinoilla. Sitten seuraava asia, jonka haluan ottaa esille, koskee valtuutettuja taloudellisia toimijoita. Olen samaa mieltä tästä, mitä, mitä myöskin sanotaan, mutta täältä puuttuu kuitenkin asioita ja niitä pitäisi ehkä ajatella. Nimittäin esimerkiksi ilmoitusmenettely ja kustannukset tästä syntyy. Eikö tätä voitaisi yksinkertaistaa pk-yritykselle? Tämä on ehkä kaikkein isoin este, jonka kanssa ne joutuvat nykyään kamppailemaan. Ja sitten ehkä pieni mielipideero. Me vastustamme mitä tahansa ajatusta uusista virastosta, ei ole kyse vain tullivirastosta, vaan ihan yleensä virastojen toiminta ja tehokkuus, jota tässä syntyy, on varsin ristiriitainen kysymys, erityisesti mitä tulee rajavalvontaan. Kuulee paljon monenlaista kritiikkiä, enkä ole tyytyväinen tällaista ajatuksesta, että joku virastokin vielä perustettaisiin. Avant, euh, no niin, nyt Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, niin annan vielä herra Haaborille puheenjohtajallemme. Président quand même. Uh, yes, well, thank you, madam. Niin, kiitos. Puheenjohtaja Lyhyesti. Tämä on hyvä pohja jatko toimille ja tässä ihan oikea sävyinen puhutaan strategiasta eikä niinkään pureuta yksityiskohtiin. Mitä sitten tulee tähän nykyaikaistettuun tulikodeksiin liittyvät asiat ovat hyvin mutkikkaika. Mehän me itse äh, oikeastaan koko prosessia hallinnoi, eli täytyy miettiä, että mitä prosessi meille yrittää viestittää. Äh, komissio on äh, aika tehokkaasti tätä arvioinut ja antanut meille kyllä eväitä työhön. Ei kannata tässä kuitenkaan lähteä puskemaan eteenpäin mahdollista isteistä välittämättä kuitenkaan. Komissiollahan e- ei ole hallussaan kaikkia näitä fasiliteetteja ja resursseja. Tässä on paljon pakottamisesta ja, ja tällaisesta kannustamisesta osalta, osaltaan kysymys, mutta jos oikeasti haluamme kilpailukykyiset sisämarkkinat, meidän täytyy tähän ennemmin tai myöhemmin pureutua, koska koko ajan näihin työkaluihin, joiden olisi tarkoitus elämän sisäisessä markkinoilla, sisämarkkinoilla helpottaa, niin kohdistuvat paineet jatkuvasti voimistavat. Tämä kannattaa muistuttaa ihmisiä aina, että jos nyt sitten tuli selvitystä lähtee tekemään maa- tai, tai merirahdin kautta. Kaikki tapahtuu tietokoneitse. Ei se ole kysymys pelkästään lomakkeiden leimaamisesta, vaan kaikki to, toimii systemaattisesti ja silloin myöskin tiedon vaihdettavuus ja tällainen järjestelmällisyys on ovat perusedellytyksiä kävin kerran yöllä eräällä, eräällä rajasemalla siellä tavaraa kulki, mutta ei mikään tullut henkilöstöä ollut, ollut paikalla kuitenkaan selvityksiä tekemässä tai vastaanottamassa. Mehän toista yhä enemmän sälytämme muita toimivelvollisuuksia tulleille, kuten esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät tekimet. Mutta jäsenmaat eivät välttämättä tarjoa sitten heille riittävästi resursseja näistä lisätehtävistä suoriutumiseen, mikä on kyllä minusta jäsen, jäsenmaan, jäsenmaiden asia, että, että tullit, tullia, pidetään muunakin kuin tällaisena rahankeräyspisteenä, vaan sen, sillä on myöskin, äh, sille on äh, osunut kontolleen nyt paljon tällaisia yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten juuri tämän turvallisuuselementti. Ihan kauniksi lopuksi olen niiden äh, kannalla, jotka vakavasti miettivät tämmöisen uuden viraston tarpeellisuutta. Minä tämmöistä ajatusta en välttämättä kannata, mitä komissioltakin tänä aamuna esimerkiksi tuli. Mutta esimerkiksi tällainen tiedon jakaminen ja sen helpottaminen jollain formilla on todellakin tärkeä juuri turvallisuusnäkökulmastakin. Eli ylipäätänsä raportointijärjestelmän ava, avoin, enemmän, suurempi avoimuus kun ajatellaan kuinka paljon näitä, tätä konttiliikennettä esimerkiksi on Euroopan rajoilla ei sitä voida tietää, ei sitä voida kaikkea tutkia läpivalaista eikä mitään muutakaan. Se täytyy perustua tällaisen etukäteisinformaation sen sisällöstä ja mahdollisista riskeistä. Nyt komissio saa vuoron Virotsolinski, joka saa tämän vaikean tehtävän kertoa omasta kannastaan erittäin lyhyesti. Kiittäisin tästä jo etukäteen. Uh, thank you very much, Madam Chair. I understand that there... puheenjohtaja ymmärtääkseni aikaa ei ole oikeastaan ollenkaan jäljellä, joten yritänkin sitten ihan lyhyesti puhua. Enkä voikaan viitata kaikkiin kysymyksiin, joita arvon parlamentin jäsenet ovat täällä esille ottaneet. Yritän keskittyä olennaiseen. Kuitenkin otamme huomioon kaikki asiat, jotka täällä on tullut esille. Haluaisin sanoa, että suurin osa on meille tuttua ja Meillä on joukko kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä kokouksiakin aiheesta, joten kaikki kysymykset ja ajatukset tulevat komiteossa käsittelyyn. Sitten haluaisin sanoa, että luonnollisesti odotamme kovasti keskustelua Euroopan parlamentin kanssa uudistetun tullikoodeksin uuden laatimisesta. Emme voi avata nyt tätä keskustelua uudestaan, koska siihen menisi paljon kauemmin kuin aikaraja, joka on vuonna 13 kesäkuussa. Ja sitten meillä olisi koodeksi, jota ei voida soveltaa, koska ei ole IT tukea eikä säädöksiä valmiina, joten emme voi näin tehdä. Kuitenkin on mahdollisuus, ja olemme jo aloittaneet, ja olemme varsin pitkällä tässä, ja itse asiassa olemme saaneet aikaan sen, että maanantaina on jo aloitettu osastojen välinen konsultaatio koskien tekstin uudelleenlaatimista koskien uudistettua tullikoodekseen, ja heti kun mahdollista seuraamme sää, delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöpanosäädöksissä. Tämä on oma foorumiinsa, mutta sitten se tulee parlamentin käsittelyyn lopullista hyväksyntää vastaan koskien delegoituja säädöksiä, joten asioita käsitellään tällä tasolla, tasolla yksityiskohtaisesti. Sitten haluaisin sanoa, että päivämäärä on ratkaiseva kysymys, täytäntöönpanokysymys ja on talouden kriisi meneillään jäsenvaltioissa, suurimmassa osassa niistä ja kaikissa jäsenvaltioissa tullihallinnon edessä on budjettileikkauksia ja monenlaisia vaikeuksia. Olenkin tyytyväinen puheenjohtajan esittämistä kommenteista tästä asiasta. Joten todellakin resurssikysymys ja se, että se sovitaan uusien tulitehtävien kanssa yhteen, on aivan olennaista. Sitten haluaisin sanoa, että mitä tulee päivämäärään, mitä? yleispäivämäärää voidaan esittää tullin, u, tullin uudistaminen. Tietoteknologiajärjestelmän uudistaminen on prosessi. Toimme niin nopeasti kuin vain on mahdollista ja pyrimme hyödyttämään eurooppalaisia yrityksiä, Emme tietenkään koskaan unohda tässä pk-yrityksiä. Ja seuraavaksi tiedon jakaminen. Tämä on aivan ainutlaatuinen konsultaatioprosessi yritysten kanssa – Meillä on erityinen kauppayhteysverkosto olemassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten ihan lopuksi että perustetaan eurooppalainen tullivirasto. Tiedämme, että tämä on hankalaa. Tiedämme, että on tällainen poliittinen muutos vallalla asiasta monissakin toimielimissä, mutta emme odota mitään ihmettä, emme odota mitään suurta pamausta. Yritämme koota resurssit yhteen jäsenvaltioissa. Yritämme vähentää tai poistaa päällekkäisyyttä tietojärjestelmässä. Yritämme kehittää sen, mikä on mahdollista yhdessä. Sitten yritämme saada inhimillisiäkin voimavaroja koottua yhteen. Se on vaikea. Näemme, että se valtatasolla on vastentahoisuutta tehdä yhteistyötä päätoimistossa, mutta takahuoneessa kuitenkin näin on tapahtumassa. Me etsimme erilaisia vaihtoehtoja. Puheenjohtaja, haluaisin vielä puhua tunnin verran, mutta ymmärrän kyllä, että se nyt ei ole mahdollista, joten kiitän teitä tässä vaiheessa erittäin lämpimästi. Merci. Eh, Kiitos. Me puhumme tästä tietenkin seuraavassa valiokuntakokouksessa. Ja pyytäisinkin anteeksi herra Fontanalta, emme voi enää jatkaa jos senkään takia, että tulkit ovat hiukan jo ylitöissä. Ja kiitän heitä muuten tässä yhteydessä ja sitten väitätte varmasti herra Salvinille kaiken täällä sanotun. Tämähän oli erittäin hyvää keskustelua missä jotakin erimielisyyksiäkin oli, mutta lähentymiskohtaakin löytyi ja jatkamme sitten keskustelua komission kanssa seuraavassa kokouksessa. Kiitän kaikkia, että olitte hiukan yli aika. À tout à l'heure. Tapaamme iltapäivällä. Nous nous retrouvons à 15 heures dans cette même salle.